kiitokset, herra Timmermans. Seuraavaksi edustaja González Pons. Gracias, presidente. Eh, bienvenido en nombre del Partido Popular. Paljon kiitoksia, herra puhemies. Arvoisa herra Timmermans, tervetuloa tänne keskuuteemme. Me olemme samaa mieltä näistä arvoista, jotka mainitsitte. Eurooppalaiset valtiot ovat samaa mieltä siitä, että nämä perustavaa laatua olevat kysymykset, vapaus ja oikeus jaetaan kaikkialla, solidaarisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet, ne ovat peruspilareita, joita ei voida unohtaa. Ja tämä näkyy myöskin teidän selonteostanne. Meidän täytyy vaalia näitä perusoikeuksia. Meidän täytyy yhdessä myöskin taistella terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan ja meidän täytyy käyttää kaikkia oikeusvaltion tarjoamia mahdollisuuksia hyväksi oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alueen vaalimiseksi, jota me olemme Euroopassa rakentaneet. Siitähän Euroopan unionissa on kyse. Syyriassa ja Irakissa toimii monia eurooppalaisia terroristeina ja he voivat tulla takaisin Eurooppaan ja tappaa ihmisiä, joten kysyisinkin teiltä, että minkälaisiin toimenpiteisiin ryhdytte mahdollisena jäsen, komission jäsenenä suojellaaksenne Euroopan unionin kansalaisia terrorismilta ja järjestäytyneiltä rikollisuudelta? Kiitoksia Timmermans. Most. Kiitoksia äh, tästä kysymyksestä. Tämä on varmaan yksi vaikeimmista kysymyksistä, joka kansakunnilla ja Euroopan unionilla on tänä päivänä. On uskomatonta, että jotkut älykkäimmistä nuoristamme joutuvat lähtemään toisiin maihin ja taistelevat joidenkin perus sellaisten arvojen puolesta, jotka eh, menevät meidän arvojemme vastaan ja sitten palaavat eh, tänne eh, kotimaihimme. Meillä on tietenkin oikeus puolustautua tällaista suoraa uhkaa vastaan. Meidän on löydettävä vastaus siihen. Tämä on selkeä mm, uhka kaikille euro, kaikkien eurooppalaisten turvallisuudelle. Ja tämä on tietenkin äh, jäsenvaltioiden vastuulla pääasiallisesti, mutta mitä tulee Euroopan unioniin ja komissioon, niin terrorismin torjunta ei voi johtaa siihen, ettemme huomioi niitä perusoikeuksia, joita haluamme suojella. Kun torjumme terrorismia, me emme saa rajoittaa niitä perusoikeuksia, jotka koskevat kaikkia kansalaisia. Jos me teemme niin, jos me teemme kompromisseja perusoikeuksien suhteen, niin silloin me rikomme niitä periaatteita vastaan, joita yritämme suojella näiltä nihilistiseltä terroristeilta, joten äm, meidän on varmistettava, että jokainen Euroopan toimielin ja jäsenvaltio noudattaa niitä periaatteita, jotka löytyvät perusoikeuskirjasta ja Euroopan unionin perussopimuksista. Edustaja Pitella. Kiitoksia, puhemies. Minä haluaisin äh, SND-ryhmän puolesta ähm, kiittää tästä eh, hienosta alustuspuheenvuorosta, jonka eh, varapuheenjohtaja Edokasta Timmermans teki. Tämä sä puhuitte erosta, joka on kansalaisten ja Euroopan unionin toimielinten välillä. Eurooppa-hanke on vaarassa ja vastalääke sille on kansalaisten suurempi osallistuminen. Teidän täytyy kääntää tämä pyramidi ympäri, ei päätöksiä ylhäältä alaspäin, vaan osallistumista mm, mm. Lissabonin sopimuksessa on kansalaisilla oikeus tehdä aloitteita tärkeistä aiheista, vedestä, ilmasta, ympäristöstä, työllisyydestä. Tämä on todella hieno väline, joka meillä on käsissämme. Miten aiotte viedä eteenpäin tätä haastetta? Miten uusi komissio aikoo tasapainottaa tämän äh, demokratian puutteen. Äh, ähm, Kiitoksia. Minä itse äh, tein tämän aloitteen, kun keskusteltiin Lissabonin sopimuksesta, että meillä olisi tämä kansalaisaloite. Tällä on erittäin tärkeä poliittinen merkitys. Se, mitä me olemme nähneet viime vuosina, että komissio on reagoinut tavalla, jonka ymmärrän varsin hyvin, mutta joka on tapa, joka välillä on hyvin juridinen nämä kansalaisaloitteet, ne tulevat poliittisista syistä, niillä ei ole ei, eikä juridisista, oikeudellisista syistä. Ja siksi minä ehdotan, että meillä olisi tällainen poliittisempi lähestymistapa, kun meillä on kansalaisten aloitteita. Komissiolle on erittäin tärkeää, että nämä aloitteet nähdään poliittisena aloitteena. Kyllä, minä ymmärrän, mitä sopimuksessa lukee, ja tietenkin meidän täytyy noudattaa perussopimuksia, mutta tämä antaa meille kuitenkin mahdollisuuden käydä poliittista keskustelua näistä kysymyksistä, kun ihmiset ovat epävarmoja joistain komission aloitteista tai parlamentin aloitteista ja he haluavat käydä poliittista keskustelua, niin eh, sovitaan komission ja parlamentin kesken, että yritetään eh, käydä tätä keskustelua kansalaisten kanssa, eikä eh, vain täällä Brysselissä, vaan myös jäsenvaltioissa. Sielläkin halutaan nähdä komission jäsenet, sielläkin halutaan nähdä Euroopan parlamentti. Allen. Kiitoksia edustaja Van Dalen. Veel burgers zijn kritisch op. Monet kansalaiset suhtautuvat kriittisesti Eurooppaan. Se näkyy muun muassa Euroopan parlamentin vaaleihin liittyvissä äänestysvilkkausluvuissa. Ne ovat laskeneet laskemistaan. Eurooppa ei ole kovinkaan suosittu. Ehkäpä ne, jotka saavat tukiaisia täältä, niin ovat tyytyväisiä, mutta muuten ihmiset ovat sitä mieltä, että liikaa sääntelyä on olemassa. Te vastaatte sääntelyasioista. Miten aiotte muuttaa Euroopan unionin inspiroivaksi eikä vastenmielisyyttä aiheuttavaksi järjestelmäksi? Sääntelypaineita pitää vähentää ja tehokkuutta lisätä. me tiedämme, minkälaisia esteitä on olemassa, mitä kansalaiset eivät voi ymmärtää. Ja nyt haluaisinkin kysyä teiltä, että mitä konkreettisesti aiotte tehdä, jotta Euroopasta tulisi konkreettisempi, eli pääsisimme inspiroivan Euroopan unionin tielle. Kiitoksia. Herra Timmerman. Oikein paljon kiitoksia. Silloin, kun noin vuosi sitten näihin aikoihin kävin Kiovassa, niin silloin oli nähtävissä, miten inspiroiva Eurooppa voi olla. Monille miljoonille eurooppalaisille Eurooppa on edelleenkin inspiroiva, vaikka ongelmia on olemassa ja vaaratekijät on olemassa. Inspirointia ei siis puutu, mutta te sanoitte, että Eurooppa aiheuttaa ongelmia. Se on ehkä lähtenyt väärille teille, kun lainsäädäntöön on keskitetty, mutta me tarvitsemme tässä työssämme myöskin Euroopan parlamenttia. Minä olen jo kertonut, minkälaisiin toimenpiteisiin aion ryhtyä tavoitteen saavuttamiseksi, mutta se edellyttää myöskin, että te osallistutte tähän työhön. Teidän täytyy huomioida parlamentin oma vaikutusanalyysi. Te tiedätte, että meidän täytyy yhdessä saada vakuuttuneeksi myöskin neuvosto, jotta se taas arvioi omaa työtään ja mitä sen pitäisi tehdä. Ja minä toivoisin, että hyvinkin lyhyellä varoitusajalla voisimme puuttua PK-yrityksiin, jotta he saisivat parempia toimintamahdollisuuksia. Jos he ilmoittavat, että Eurooppa aiheuttaa ongelmia, niin meidän täytyy ikään kuin ottaa hiukan painoa heidän hartioiltaan, jotta me hyväksymme sekä kansalaiset että yritykset paremmin tässä projektissamme. Esimerkiksi leipomoteollisuudessa Alankomaissa ja Luxemburgissa on tehty analyysi toiminnan mahdollisuuksista. Jopa pienen pienet yritykset, jos ne ovat suuren paineen alle ja jos tätä painetta vähänkään ö, lievennetään, niin silloin voidaan todellakin lähteä uusia työpaikkoja luomaan. Me tiedämme, että juuri PK-yritykset luovat näitä uusia työpaikkoja ja sitä kautta voidaan niitä positiivisiakin tuloksia saada aikaiseksi. Edustaja Inetfeld. Timmermans. Uh, Kiitoksia puhemies, ja tervetuloa herra Timmermans Alderyhmä. Äh, Toivottaa tervetulleeksi tämän uuden innovatiivisen äh, työskentelytavan komissiossa, jossa on äh, useita varapuheenjohtajia. Ja jotkut eivät kuitenkaan hyväksy tätä kahden tason uutta menetelmää. Miten aiotte huomioida tämän, ja jos varapuheenjohtajalla on oikeita val- valtuuksia, niin eikö kabinetti ole kuollut jo syntyessään? Pitäisikö Euroopan vastata tekemällä demokratiastamme ja perusoikeuksistamme vahvempia? Te sanoitte, että te aiotte pitää todella viedä läpi perusoikeuksia, mutta sitten sanotte, että otatte huomioon perustuslailliset ja kulttuurilliset e-, eroavaisuudet. Tarkoit, vastaatteko, että hyväksytte perusoikeuksien rikkomisen mm, perinteiden nimissä? Eli herra Timmermans, oletteko hallitusten sylikoira vai puolustatteko kansalaisten oikeuksia? I love leading questions, I have to say to... Kiitoksia. Rakastan johdattelevia kysymyksiä, täytyy sanoa Rova Interfeltiltä. Aloitetaan jälkimmäistä kysymyksestä, joka on olennainen pyörin yhteistyöhön kaikkien kanssa perusoikeuksien edistämiseksi haluan luoda verkoston niiden instituutioiden kesken, jotka vahvistavat äh, Haluan olla Euroopan neuvoston kanssa läheisesti, haluan olla läheisesti Venetsian komission kanssa ja ihmisoikeusaktivistien ja kansalaisjärjestöjen kanssa. En varmasti aina periksi äh, perusoikeuksien suhteen. Ei ole mitään kulttuurista kontekstia, mikä oikeuttaisi ihmisoikeusrikkomuksia. Kaikki jäsenvaltiot EU-ssa ovat allekirjoittaneet perusoikeuskirjan. Parlamentti ja kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet tänne. Minä voin ainoastaan laittaa jokaisen jäsenvaltion vastu, pitää heitä vastuussa. Mä tulen käyttämään jokaista komission välinettä käytössä vahvistaaksemme näitä ideoita ja säätöjä, joihin jäsenvaltiot ovat suostuneet itse. Komission organisointi ei syytä huoleen. Pidämme huolta, että komissio keskittyy Junckeriin prioriteetteihin ja, ja että parlamentin enemmistö on hyväksynyt. Pidämme huolta siitä, että parlamentin, ää, äh, komission tapaa keskittää toimintamme ydinkysymyksiä. Sopimus antaa komission jäsenelle asemansa. Sopimus antaa myös komission puheenjohtajalle oikeuden organisoida komission sen tavalla, joka on tehnyt, he, tehnyt helpommaksi prioriteetteihin keskittymisen. Ja me todistamme, että näin me teemme. Timmermans, ich habe verstanden, dass Timmermans, ymmärsin, että ette halua olla sylikoira. Ehkä äh, on parempi, jos teistä tulee Junckerin vasen käsi, koska sitten äh, teillä on mahdollisuus, äh, mitä vaaditte jäsenvaltioissa, että ei voi olla tällaista perusoikeuksien rikkomisen kulttuuria, että sovellatte sitä myös komission kriisinhallinta, troikapolitiikkaa, säästöpolitiikkaa on johtanut perusoikeuksien ihmisoikeuksien rikkomuksiin. Miten aiotte estää sen, että kun ähm, tehdään vaikutusten arviointeja ähm, toimista ja politiikoista, tällaisia äh, ihmisoikeusrikkomuksia ei tulevaisuudessa enää tapahdu. Äh, toinen kysymys. Miten aiotte vuoropuhelussa kansallisten parlamenttien kanssa varmistaa sen, että jäsenvaltioiden kiinnostus äh, antaa riittävästi määrärahoja suuriin investointihankkeisiin nousee? Olkaa hyvä. Äh, werden diese Grundrechte Perusoikeuksia tulemme puolustamaan ka- kansallisella tasolla ja unionin toimielimissä. Ja olettekin varmaan kuulleet Junkerin kertomuksesta, että hän on luvannut varmistaa sen, että sosiaalinen ulottuvuus paremmin huomioidaan tulevissa toimenpiteissä. Eli on erittäin tärkeää, että uusien toimenpiteiden sosiaaliset vaikutukset huomioidaan silloin, kun päätetään itse toimenpiteistä. Näin Juncker lupasi ja tästä periaatteesta tulemme pitämään kiinni. Mitä tulee vuoropuheluun kansallisten parlamenttien kanssa, niin uskon, että meidän tulisi varmistaa, että varoja on käytettävissä kaikin keinoin, jotta me todellakin voimme investoida eurooppalaiseen talouteen, jotta uusia työpaikkoja voidaan luoda, jotta uutta toivoa olisi olemassa Euroopan kansalle, joka on todellakin kriisin aikana kokenut kovia. Junkerin tavoin minäkin uskon, että tämä liittyy talousarvioon, kansallisiin toimintamahdollisuuksiin, investointitoimintaan, Euroopan investointipankin toimintaan. Näihin me tulemme panautumaan ja olen luottavaisin mielin tätä työtä tekemässä. Kuten eilen kollega Dombrovskis totesi, nyt jos koskaan tarvitaan Euroopassa investointeja, minä uskon, että tässä työssä tulemme onnistumaan. Edustaja Lambert. Parli français. Annapa teille mahdollisuuden puhua ranskaa, herra Timmermans. Annan, laitan tähän sitaatin, jonka tulkittamalla tavalla, äh, kun äh, epätasa-arvo räjähtää, niin lainsäädäntö hoitaa sen. Teillä on vähän taustaa pohjoisen paremmasta ajatusta kahdella tavalla. Ensinnäkin sanon, että ilmeisesti kantanne, vastakkaisen kantanne liittyen yritysveron, yritysverolainsäädännön äh, harmaisäännöksen, mutta kun meillä on 28 erilaista ää, äh, verolainsäädäntöä, niin aito suvereniteetti on yrityksillä, jotka hyödyntävät kansallista lainsäädäntöä. Teettekö virheen niin? noin? Toiseksi, mitä te täältä ASDS-järjestelmästä, jota ollaan ottamassa investointisuojeluasekeista, joka on ottamassa pääsäännetään, se on, tor, se on torjuntavaikutuksia ja se estää kansalaisia ja kansallisvaltioita säätelemästä. Liittyykö tämä hyvään lainsäädäntöön? Kiitoksia puheen, puheenjohtaja. Voimme myös puhua omaan alueemme murretta, jos haluatte harmonisoinnissa. Minä näen ainoastaan rajoja, jotka ovat perussopimuksessa. Komissio voi tehdä ehdotuksia, jotka perustuvat perussopimuksiin. Niiden yli ei voi mennä. Jos järjestää tee sopimusmuutoksia, niin se on sitten toinen juttu. Komissio perustaa ehdotuksensa sopimuksi, perussopimukseen nykyhetkellä. Ja tällä hetkellä en näe toimivaltaa EUlla tällä alueella, jonka otti esille. Ja mitä tulee oikeuden saatavuuteen, kollega, niin Jourava oli tässä asiassa selkeä. Ja muut jäsenehdokkaat, joille esititte tämän kysymyksen, ei voida rajoittaa Euroopan kansalaisten oikeuksien pääsemahdollisuuksia oikeuteen konfliktin tapauksessa. En näe sopimusten pohjalta mahdollisuutta rajoittaa pääsyä oikeuteen. Nythän nämä neuvottelut muiden maiden kanssa, Yhdysvaltain kanssa, Tämä on erittäin selkeä EU-rajoite. Borelli. Edustaja Borelli. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, koskapa te olette vastuussa paremmasta lainsäädännöstä ja koordinoinnista, äh, kun on kyse sisäasioista ja oikeusasioista, ja koskapa tiedämme ja olemme erittäin huolissamme siitä, että mm, tärkeä osa äh, yhteisön määrärahoista menee äh, valitettavasti järjestäytyneen rikollisuuden taskuihin, niin millaisia konkreettisia aloitteita että aiotte hyväksyä yhdellä, jos toisellakin sektorilla, jotta voitaisiin pysäyttää rahoitus Brysselistä yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat järjestäytyneen rikollisuuden käsissä. Kiitoksia. Edustaja herra Timmermans. Tässä on toimielimillä vasta, vastuu, koska me teemme päätöksiä EU-tasolla, joilla on vaikutus jäsenvaltioissa, mutta samanaikaisesti kun on kyse näistä määrärahoista, joista edustaja Borelli puhui, niin niistä on myös suuri vastuu jäsenvaltioilla ja joskus myös niillä tasoilla, jotka esimerkiksi y, ähm, aluetasoilla ja, ja muilla ähm, elimillä. Joten meidän täytyy tehdä paljon äh, läheisempää työtä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voisimme olla varmoja siitä, että nämä määrärahat menevät niihin hankkeisiin, joita haluamme toteuttaa jäsenvaltioissa. Valitettavasti ehkä liian usein jätämme tämän jäsenvaltioiden tehtäväksi. Tässä sekä Euroopan toimielimillä että jäsenvaltioilla on vastuu kansalaisia kohtaan, jotka ovat maksaneet veronsa, joista nämä toimet rahoitetaan. Joten meidän täytyy tehdä myös tilintarkastustuomioistuimen kanssa tutkinta, jotta voimme selvintää, mihin nämä määrärahat menevät, joita jäsenvaltiossa käytetään. Edustaja Hybner. You mentioned... Kiitoksia. Te sanoitte, että aiotte ehdottaa parempaa lainsäädäntöön liittyvän toimielinten välisen sopimuksen. Vuonna 2003 toimielimet päättivät parantaa koordinointityöskentelyään lainsäädännön saralla juuri parempaan lainsäädäntöön liittyen sopimuksen kautta. Ja kun katsotaan perustamissopimusta, artikla 17, se liittyy juuri äh, hallinnollisen työhön, mutta valitettavasti tätä artiklaa ei ole voitu käyttää komission toimesta. Kansalaiset varmaankin odottavat meiltä parempaa ja tehokkaampaa yhteistyötä. Ja mikäli meillä on yhteistyötä lainsäädäntöpuolella ja siitä on sovittu sopimuksessa, niin silloin meidän täytyy todellakin keskittyä sisältöön eikä niinkään tähän työskentelymenettelyyn. Ja nyt kysyisinkin teiltä, että aiotteko laatia aivan täysin uuden lainsäädännöllisen yhteistyö- tai toimijoiden välisen sopimuksen vai aiotteko vain päivittää tätä vuoden 2003 sopimusta, johon lisätään tämä lainsäädännöllisen suunnittelun osa-alue vai onko teillä mielessä jotain aivan muuta? Ja ja toivoisin, että vastaatte tähän kysymykseen niin puolan kieltä käyttäen. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kiitoksia. I'm afraid. Niin, cinque, eli sen enempää en pysty kyllä sanomaan puolaksi. Tietenkin, kun puolalaiset sotilaat pelastivat 70 vuotta sitten isäni Bredassa, niin kyllähän minun pitäisi puolakin pystyä puhumaan, mutta vastatakseni tähän kysymykseen, niin tarkoituksenani niin on varmistaa, että ajatukseni parempaan lainsäädäntöön ja sääntelyyn liittyen perustuisi vuoropuheluun parlamentin kanssa, sillä te olette lähteneet paremman lainsäädännön tielle juuri vaikutusanalyysin laatimalla. Sitä kautta tuloksia saadaan aikaiseksi. Ja sitten meidän täytyy yhdessä keskustella neuvoston kanssa, sillä meidän täytyy saada vakuuttuneeksi juuri neuvostokin tästä sopimastamme lähestymistavasta. Minä uskon, että tämä on kaiken A ja O, sillä tässä vaiheessa meillä on hyvät mahdollisuudet kat- tarkastella tulevaa lainsäädäntöä, mutta kun lainsäädäntö työskentelyssä siirrytään tähän lainsäädäntömenettelyyn, johon osallistuvat kaksi tai kolmekin lainsäätä, kaksi lainsäätäjää, niin tämähän on aivan ainutlaatuinen järjestelmä. Se sisältää tekijöitä, joita ei kansallisella tasolla tunneta laisinkaan, tämä täytyy huomioida. Mutta nyt herää vain kysymys siitä, että miten meidän tulisi toimia, miten vaikutusanalyysi tehtäisiin ja mitä asiantuntijaryhmissä on tehty ja missä määrin parlamentti pitäisi olla tässä työskentelyssä mukana. Ja minä haluaisin olla parlamentin kumppani, jotta järjestelmä saadaan paremmaksi. Jos se edellyttää täydellisen uutta järjestelmää, niin sellaiselta lähtisin ehdottamaan. Jos parlamentin kanssa voitaisiin sopia tehtävistä muutoksista, niin mikä ettei, mutta meidän täytyy lähteä keskustelun tielle ja katsoa, mitä komissio ja parlamentti tahtovat. Ja sitten nämä viestit on välitettävä neuvostolle, koska neuvosto pitää saada samaan veneeseen ponnistelemaan tämän yhteisen tavoitteen puolesta. Kiitoksia edustaja Timmerman. Suuri muutos. Edustaja Bresso. Kiitoksia tuleva varapuheenjohtaja. Jos otetaan huomioon teidän laaja salkkunne ja tehtävänne luoda parempaa lainsäädäntöä, niin miten voitte taata, ettei unohdeta tätä tärkeää keskustelua Euroopan tulevaisuudesta ja teidän näkökulmastanne, kun katsotaan, aiotteko ensin huomioida perussopimusten, nykyisten perussopimusten mahdollisuudet ja sitten haluatte vasta pohtia uutta sopimusta, onko tämä ehkä, tai sopimusten muutosta, onko tämä ehkä teidän ajattelutapanne, onko tämä oikea? Edustaja Timmermans. Ne. Olipa siinä paljon kysymyksiä. Me emme ole vielä täysin hyödyntäneet Lissabonin sopimuksen potentiaalia. Meillä on vielä paljon mahdollisuuksia toteuttaa niitä asioita, joita haluamme toteuttaa. Kun olemme aivan varmoja siitä, että me pysty tekemään enempää, niin sitten voimme ryhtyä käymään keskustelua perussopimusten muuttamisesta. Minä en haluaisi mennä liian nopeasti eteenpäin tässä keskustelussa, koska muistan oikein hyvin ne äh, ongelmat, joita meillä oli viime kerralla sopimusten muutoksen läpiviennissä. Meillä oli tarve siihen, mutta emme kyenneet vakuuttamaan kaikkia kansalaisiamme siitä. Minulla oli tämä henkilökohtainen kokemus omassa maassani, joka oli minulle hyvin ikävä kokemus vuonna 2005. Joten meidän täytyy ensin yrittää käyttää kaikkea sitä potentiaalia, joka nykyisessä sopimuksessa on, jota ei ole vielä hyödynnetty. Sitten tämä finanssipoliittinen sopimus ja sen integrointi. En usko, että meillä on mitään ongelmia integroida sitä sopimuksiin, ja sitä varten mielestäni sopimus, perussopimuksia ei tarvitse muuttaa. Edustaja Kirkhope. Teidän kirjassa vastauksessa missä kirjeessä sanoitte, että taatkaatte, että jokainen komission ehdotus noudattaa läheisyys- ja suhteellisuusperiaatetta ja perusoikeuskirjaa. Voisitteko komissi varmaan säätelyn komissaarina pitää huolen, mutta jokainen ehdokas on myös, ehdotus on myös tervejärkinen. Tervejärkisyys. Ja tässä painossa on tehokkaan ratkaisun tai erittäin yksin alueella jossa paljon nyansseja kuulutti maahanmuuttoa ja turvallisuus ja oikeus. Mitä konkreettisia toimia teillä tasapaino ja luottamuksen palauttamisesta Euroopan kansalaiset kokevat, että, että EU ei takaisin myös tietosuoja-oikeutta, että se tarjoaa turvallisuutta, mutta vapaa tai liikkuvuutta, mutta taistelee myös väärinkäyttöitä vastaan, että takaa perusoikeuksia, mutta kunnioittaa kansallisia oikeusjärjestelmiä ja ei tarvitse vastata Yorkshiren morteella. I, I, I won't, I assure you. Um... En todellakaan yritä tehdä sitä. Maanne on järinkäytön kehto. Ja kun seuraa poliittista keskustelua maansanne, niin herää kyllä kysymys siitä, että ovatko kaikki todellakin tietoisia, mikä olisi järkevää ja mikä ei, mutta minä olen käytännönläheinen ihminen. En halua olla ideologinen sen suhteen, mutta te otette esille hyvin keskeisen seikan. Se tulee olemaan komissiolle, jäsenvaltiolle ja parlamentille hang- yksi hankalimmista tehtävistä. Yhteiskunnat kohtaavat suuria suoranaisia uhkia meidän kansalaisemme haluavat taistella meidän arvojamme vastaan. Eivät halua, että naisilla olisi yhtäläiset oikeudet kuin miehillä. Vai, ja ettei seksuaalivähemmistöllä ole yhtäläisiä oikeuksia ja ettei oikeusvaltion periaatteita noudateta. Meidän täytyy suojella yhteiskuntia tätä ulkoista uhkaa vastaan. Ja se edellyttää, me loukkaa omia perus oikeuksiamme. Mutta naivia olisi uskoa, että turvallisuuteen päästään vain ja ainoastaan tarkastelemalla perusoikeuksia. Niitä voidaan suojella samalla tarjoten juuri sitä, mitä hallitusten on kansalaisilleen tarjottava, eli turvallisuutta. Ja minä uskon, että meidän on keskusteltava jäsenvaltioiden kanssa juuri siitä, miten tähän asiaan on tartuttava, jotta perusoikeuksia kunnioitetaan samalla taaten kansalaisille turvallisuuden tunne kotonaan, kouluissa, kaduilla ja työpaikoillaan. Merci, monsieur le président. Kiitos pääjohtaja. Täällä on uusi mahdollisuus puhua Ranskaa ihan samassa hengessä kuin Lambertsillä Euroopan rakentamisen intoa vähän kuin rakkaus. Tarvitaan näyttöä. Jäsenvaltio Unkari on kohdellut huonosti kolme kertaa neljässä vuodessa Euroopan sopimuksia. Se äh, lehdistö tiedotusvälineiden vapaaseen hyökkäyksiä ja RTL Club on suljettu. Ja, ja, ja se, miten se kertoo hallituksen toimista ja äskettäin koti, että neljässä kansalaisjärjestössä sillä motiivilla, että saavat pientä apua Norjalta, niin kuin Norja olisi joku hyökkäävä ympäristöinen valtio, hyökkäyksiä unionin taloudellisia ja kohta eh, ei-eurooppalaisia ei-unkarilaisia Euroopan seurauksia on verotettu ja kaikkein huolestuttavinta oikeusjärjestelmään uudistunut täysin poliittisella tavalla, joka on vienyt hampaat perustuslakituomioistoimelta. on yksinkertainen onko teidän mielestäni Unkarin nykytilanne, järjestelmällinen hyökkäys, perusoikeus, sääntöjä vastaan, vai minkälaisia keinoja teillä tulee olemaan artiklan 7 mukaan mukana vai jonkunlainen muu toimi? Kiitos kysymyksestä. Kysymys, joka on esitetty useita kertoja viime vuosina Unkarin suuntaan. Ei sitä voi peitellä ja komission toimet ovat auttaneet tietyissä tapauksissa ratkaisemaan vuoropallon kanssa Unkarin kanssa ongelmia ja vakuutan teille, että liittyen Unkarin ja kaikkiin muihin jäsenvaltioihin, että minä omistaudun se, että meillä on keskustelu, että pyrimme löytämään ratkaisuja, täsmällisiä ratkaisuja äh, täsmällisiin ongelmiin vuoropallossa kaikkien jäsenvaltioiden kanssa, mutta en epäröisi käyttämään kaikki komission käytössä olevia keinoja, ja että perussopimuksien säädöksiä noudatetaan täysin ja kattavasti. Kaikkea sitä, mitä jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet. Komissio ryhtyy kaikkiin välttämättömiin tapauksiin sen takaamiseksi, että eh, sopimuksista ja muista asiakirjoista suoraan sukeutuvat perusoikeudet kansalaisille, niitä tullaan puolustamaan kaiken keinoin. Jokaisella kansalaisella on oikeus siihen, että näitä oikeuksia, että nämä oikeudet turvataan kokonaisuudessa jäsenvaltiossa. Edustaja Krisogonos. Proedre, η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη με σειρά αποφάσεών της έκρινε Kiitoksia puhemies. On tultu siihen tulokseen, että ne säästötoimenpiteet, jotka Troikka on vaatinut Kreikalta. Ne rikkovat Euroopan unionin perusoikeuskirjaa, eikä vain perusoikeuskirjaa, vaan myös ihmisoikeuksia. Näitä päätöksiä ei ole toteutettu, mutta Troika vaatii vielä tiukempia toimenpiteitä. Kysyin komission ehdokas Kataiselta tästä ja hän sanoi, että tämä ei ole Euroopan unionin oikeutta ja hän antoi ymmärtää, että ihmisoikeuksilla ei ole mitään tekemistä Kreikan säästöohjelman kanssa. Ja siksi haluaisin kysyä teiltä seuraavaa. kun komissio toimii Troikan nimissä, niin sitooko sitä perusoikeuskirjaa, mitä aiotte tehdä, jotta äh, äh, Kreikka ei voi ihmisoikeuksia rikkoa enempää? Just say that if you look at... Alkuun totesin, että jos katsotaan tämän päiväistä ja tämän hetkistä Kreikkaa, niin on kyllä todellinen ihme, miten Kreikka on selviytynyt kriisin vaikeimmista ajoista. Ja ilmeisesti Kreikan ja Troikan välinen sopimus on vaikuttanut positiivisesti Kreikan talouteen. Fakta on se, että tästä ovat kärsineet monet kreikkalaiset. He ovat menettäneet työpaikkansa, jopa kotinsa, omaisuutensa. Ja monet kreikkalaiset kärsivät edelleenkin. Troikan kehittämä suunnitelma, jossa on huomioitu myöskin Kreikan hallituksen toiveet, perustuu perustamissopimuksiin ja yhteisölainsäädäntöön ja Kreikan omaan vastuuseen. Ja minä uskon, kuten Junkerkin totesi, että tulevaisuudessa, kun Euroopan unioni tämän tyyppisiin toimenpiteisiin ryhtyy, niin täytyy todellakin pohtia, minkälaisia sosiaalisia vaikutteita tällaisilla toimilla on. Tämä on erittäin keskeinen tehtävä, mutta en kuitenkaan menisi niin pitkälle, että sanoisin, että Troika tai Kreikka olisivat loukanneet perusoikeuksia sopiessaan Kreikan uudistusohjelmasta. Ja Selkeäsanaisesti haluaisin todeta myöskin sitä, että perusoikeuskirja on sellainen, josta kaikki ovat sopineet, eli sitä sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa kaikkiin Euroopan unionin kansalaisiin. Terry Cabras. Edustaja Terry Cabras. The Timmermans. Kiitoksia. Herra Timmermans on sanottu aikaisemmin, että Euroopan äh, pitäisi perustua perusoikeuksien suojaan, mutta tiedämme, että joitakin oikeuksia ne unohdetaan tai niitä, niistä ei välitetä. Syrjinnän vastaisuus on yksi näistä oikeuksista, muun muassa e, ihmisten oikeus käyttää aktiivisesti omaa äidinkieltään. Monikielisyys on e, suuri aare Euroopassa, jota e, jäsenvaltiot eivät aina kunnioita. Viime viikolla olin pan lopetin tehtäväni paninternationalin kääntämisyksikössä ja Gironan sopimuksen on jo käytännetty seitsemällä kyllä, Te tiedätte, että kielellisiä oikeuksia rikotaan hyvin usein, joten mitä aiotte tehdä eh, näiden oikeuksien suojelemiseksi, ei vain kolmansissa maissa, vaan myös Euroopan unionissa? Aiotteko mainita nimeltä ne valtiot, jotka rikkovat näitä oikeuksia? Aiotteko eh, todellakin säännellä paremmin Euroopassa? Kiitos. Um, Kyllä kysymys ymmärrettiin, olkaa hyvä. I'm really very fond of um, many languages. Kuten tekin, minä todella eh, pidän eh, monista kielistä ja monikielisyys on minulle eh, hyvin rakasta. Ja minulla oli onni kasvaa useassa Euroopan maassa ja tällä tavalla minulla on mahdollisuus oppia monia Euroopan kieliä ja tämä on aarre minulle. Olisi hyvin surullista, jos 20-30 vuotta vuoden kuluttua me kaikki puhuisimme huonoa englantia. Joten vaalikaamme omia kieliämme ja oppikaamme hyvää englantia ja varmistakaamme, että opetamme lapsillemme, että he puhuvat omaa kieltään niin hyvin kuin pystyvät. Tiedän, että on ongelmia vähemmistökielissä kaikkialla Euroopassa, EU-ssa ja EUn ulkopuolella. Ja aion tehdä paljon työtä jo olemassa olevilla välineillä ja katsoa, mitä ongelmia vähemmistökielillä on ja mitä me voimme tehdä ähm, olemassa olevien lainsäädännön pohjalta, jotta äh, vähemmistökieliä kunnioitetaan. Puhun ähm, Euroopan neuvostosta, sen ihmisoikeusneuvostosta, puhun etyjistä eh, ja sellaisista välineistä, kuten muistaakseni Flensburgissa on eh, vähemmistöoikeuksista vastaava eh, instituutti. Eli kaikki nämä välineet, joita meillä on, Euroopan neuvostossa on vähemmistökieliä koskeva peruskirja, ja katson myös kansallista lainsäädäntöä ja katson, että noudatetaanko siellä näitä oikeuksia. Tulen olemaan kumppaninne tässä asiassa, koska kyllä tiedän, kuinka lähellä, kuinka tärkeää oman kielen käyttö on identiteetille ja sille, miltä tuntee itsensä. Kiitoksia. Timmermans sitten vähemmistökielellä herra Helmer. Tiedättekö, miten paljon ärtymystä Euroopan ihmisoikeuskonventio perversiä tuloksia varten. Meillä on rikollisia terroristeja, murhaajia, raiskaajia, joita emme voi karkoita. Usein heidän keissi perustuu oikeuteen per, perhe-elämään, mutta tämän käsitän merkityksen venetettiin yli, 50, yli parodian tasoon. Lord Himmeltillä oli kolme lasta kolmen asiakkaan neljä kuukauden sisällä, ja silti hän onnistuneesti osoittanut, että hänellä on oikeutta perhe-elämään tämä tilanne on. Tämä se, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ja Euroopan projekti on joutunut huonoon maineeseen. Haluaisinpa tietää, mihinkä toimii te pystytte. Oletan, että teille valitaan tehtävänne, jotta selitätte tämän sotkun. Ja, ja ra- voitte rahoitella englannin kansaa, että ihmiset, jotka ovat vaaraa, ää, voivat kotouttaa. To, to the very to the man who brought about. Jos että ihmis, joka perusti Euroopan neuvoston, jos palataan alkuun, mies, joka loi Euroopan oikeussopimuksen. olemme paljon velkaa Winston Churchillille. Hän inspiroi tämän idean. Meillä pitäisi olla oikeuksia kansallisvaltion yläpuolella, jota voidaan soveltaa suoraan kansalaisiin. ja tavallaan soveltaa kansalaisvaltiossa. Tämä on ollut korvaamaton väline oikeuksien luomiseksi kaikkialla Euroopassa. Ja on kielteisiä puolia, niin voidaan keskustella. On ihan siinä on pointteja, jos Iso-Britannian hallitus sanoo, että me halutaan kielteisiä piirteitä ja sitä pitää keskustella. Tällä täytyy löytää ratkaisuja, mutta sanonpa erittäin selkeästi. Olkaapa varovaisia sen sanotaan mitä haluatte. Jos haluatte viedä eurooppalaisen ihmisoikeustoimistoimen etusijan, mitä implikaatioita tällä on niillä mailla, joissa ihmisoikeuksilla ei kunnioiteta sinä määrin kuin äh, yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhdistyneen kuningaskunnan toimijat voivat olla tekosuus sille, että nämä sanovat, sanovat, että me emme halua, että nämä oikeudet pätevät meidän kansalaisille, joten meillä on vastuuta kaikille kansalaisille ja myös EUn ulkopuolella, että varmistaudun valmi, pidämme huolta siitä, että se mitä me teemme EUssa ei mahdollista muiden päässä ihmisoikeuksiin puhumasta, mutta Venäjä, tämän äärimmäisen vaikeaa saada yksilön pohjalta. Ja me näet askentelee tuomioistuimen kanssa Euroopan neuvosto. Ne on muutamia paikkoja, missä ne hyväksyvät äh, oikeusvaltion periaatteen. Olkaa varovaisia, kun kiinnitätte huomiota ihmisoikeusjärjestelmän puutteen. Herr de Graaf. Edustaja de Graaf. Kollega Timmermans parlamentille osoittamassanne kirjeessä ilmoititte, että islamiittinen valtio ei, sillä ei ole mitään tekemistä islamin kanssa, mutta on kuitenkin varoitettu, että Syyriaan menneet kans, äh, alankomainen kansalaiset toimivat islamin hengen pohjalta. Mitä mieltä te olette islamin valtion perus, äh, perustasta kristinuskossa vai missä se on? Vai oletteko sitä mieltä, että meillä tiedustelupalvelu on tehnyt vääriä päätelmiä ja päätöksiä? Eilen Saksala, Saksassa on, syntyi melkoisia taisteluita äh, muun muassa muslimiyhteiskunnassa, joten kysyisin, että ovatko nämä islamilaiset taistelijat todellinen uhka Alankomaiden, äh, Alankomaille? Tässä on myöskin ongelmana se, että nyt on ehdotettu, että turvapaikanhakijoiden määrää lisättäisiin alkomaissa. Oikein paljon kiitoksia. Tällä hetkellä taistellaan Kobanissa Turkin vastaisella rajalla Kobanissa. Siellä ihmisiä tapetaan IS-taistelijoiden toimesta ja henkensä menettäneet ovat muslimeja, kurdimuslimeja. Ja on aivan järjetöntä, että ISstä tehtäisiin islamin symboli. Tämä ei tekisi oikeutta niille miljoonille alueen asukkaille. Me tiedämme, että ettei haluta joutua jonkun toisen silmätikuksi. Ainoa mahdollisuus ääriliikkeiden, nihilistisen toimijoiden ja ISN kaltaisten järjestöjen vastaisessa taistelussa on se, että me lähdemme liikkeelle omista arvoistamme. Niistä arvoista, jotka perustuvat kristillisiin humanistisiin arvio, arvoihin. Lähes koko muslimimaailma on tässä suhteessa meidän liittolaisemme ja he ajattelevat samalla tavalla. Meidän ei tulisi puhua ikään kuin uskon sodasta, koska sitä kautta me emme voi taistella tätä uhkaa vastaan. Kyse on eurooppalaisista arvoista, eli siitä, että kunnioitetaan monimuotoisuutta, uskonnon vapautta ja myöskin meidän on kunnioitettava kaikkia Euroopan unionin kansalaisia. Svoboda. Edustaja Svoboda. Thank you. <clears throat> Uh, Kiitoksia. Herra Timmermans, minulla on kaksi kysymystä teille. Ensimmäinen koskee jo mainittua toimielinten välistä sopimusta paremmasta lainsäädännöstä. Olisitteko valmis aloittamaan neuvottelut jo tänä vuonna eikä vasta ensi vuonna, kuten kirjallisessa vastauksessa ne sanoitte, jotta toimielinten välinen sopimus sopisi paremmin Lissabonin sopimuksen luomaan ympäristöön? Tämä on meidän mielestämme tärkeä kysymys. Toinen kysymys liittyy delegoituihin ja täytäntöönpanosäädöksiin. Teidän kirjallinen vastaus ei rauhoita kovinkaan paljon parlamenttia. Kun meillä ei ole yhteisiä kriteerejä, niin miten komissio soveltaa sopimuksen kriteerejä, kun se tekee lainsäädäntöehdotuksia ja millaisiin konkreettisiin toimiin aiotte lyhtyä muihin kuin, että viette sen yleisten asian neuvostoon, jotta edistyttäisiin tässä mm, yhteensovittamisasiakirjoissa? Mitä ensimmäisen kysymyksen tulee, eli aionko keskustella parlamentin kanssa toimielinten välisestä sopimuksesta, aiheesta parempi lainsäädäntö, eli aloitanko keskustelut aikaisemmin? syy siihen, miksi viittasin kirjelmässäni ensi vuoteen, on se, että Juncker on ilmoittanut, että meidän täytyy katsoa, minkälaista lainsäädäntöaikaa on olemassa. Se on kaiken A ja O tässä vaiheessa. Mutta jos parlamentti haluaa aikaistaa näitä keskusteluja, niin se sopii kyllä minulle. Tiedän, että tämä on kiireellinen asia, se pitää paikkaansa. Jos haluatte aikaisemmassa vaiheessa lähteä tätä asiaa käsittelemään, niin kyllä se minulle sopii. Mitä tulee täytäntöönpano toimenpiteisiin ja delegoituihin säädöksiin, muistan, kun Lissabonin sopimusta luonnosteltiin, niin silloin vaikutti ihan järkevältä, että 29291 artiklassa tämä jako tehtäisiin. Paperilla tämä näyttää vielä hyvin loogiselta, mutta parlamentin näkökulmasta katsottuna tietenkin näyttää siltä, että vaihtoehdolla on vaikutusta parlamentin rooli, sen ymmärrän. Ja tietenkin jos valinta tehdään, niin se aiheuttaa ongelmia neuvoston kanssa, koska neuvosto haluaa toimia toiselta pohjalta. Eli tämä on ikään kuin eturistiriitatilanne kahden toimielimen välissä ja, ja komission näiden kahden toimielimen välissä. Meidän täytyy vain toimia loogisesti ja katsoa, mitä kriteereitä me käytämme ja että käytämme niitä järkevällä tavalla. Toi, tuomioistuin ei ole ollut kovinkaan avulias tässä suhteessa. Se on sanonut, että päättäkää itse, miten teette. Meidän täytyy huomioida tämä päätös, eli sopia keskenämme näistä asioista. Mutta meillä pitää olla selkeät kriteerit ja siltä pohjalta päättää, että käytetäänkö jompaa kumpaa näistä välineistä. Edustaja Silva Pereira. Ehm, eh, Kiitoksia. Puhemies, hyvä komission jäsenehdokas. Minulla olisi kysymys teille. Ja tässä kysymyksessä on kyse taloushallinnon toimielimistä vaikutuksista ja eurooppalaista talousrakenteesta. Ja kirjallisissa vastauksessanne Euroopan parlamentille te sanoitte, että ei ole tarpeen luoda rinnakkaisia toimielimiä euroalueelle ja että pitäisi välttää liiallisten instituutioiden luomista. Tulkitsenko teitä oikein, jos sanon, että ehdotus euroalueen parlamentista on asia, jota te ette tue. That is exactly my position. Juuri näin. En tähän voi lisätä sen kummempaa. Siinä on kantani lyhyesti ytimekkäästi ilmaistuna. Oikein hyvä. Edustaja Uzaczowski. Panie przewodniczący, mam dwa pytania. Mówił pan o dobrej legislacji. Minulla on kaksi kysymystä. Te puhutte hyvästä lainsäädännöstä. Voisitteko antaa esimerkkejä lain, laista säädöksistä, jotka pitää poistaa, koska ne haittaavat taloudellista kehitystä ja yritystoimintaa mantereellamme. Ja toinen asia, Euroopan kansalaisaloitteet, te puhuitte hyvin myönteisesti siitä. Nyt meillä on kuitenkin tämä One of Us-aloite eh, tai järjestö, joka on kerännyt kaksi miljoonaa ehm, allekirjoitusta. Ja tässä oli kyse eh, elämän suojelusta, se on perusoikeus, ja komissio on hylännyt tämän. Te sanoitte, että komission ei pitäisi olla dogmaattinen, vaan kunnioittaa kaikkia kansalaisaloitteita. Nyt minun kysymykseni, tarkoittaako tämä, että tulevaisuudessa katsotte myönteisemmässä valossa tällaisia aloitteita? On your first question. Ensimmäisen kysymykseen liittyen toteaisin, että EUn uskottavuuden kovin isku oli oikeastaan pienen asian aiheuttama. Öljypurkit, mutta se on vaikuttanut siihen, että unionia tulkitaan toimijaksi, joka puuttuu pikkuasioihin, mutta ei suurin asioihin. Minä tietenkin toivon, ettei tällaisiin pikkurikkisiin asioihin enää puututa, mutta meidän täytyy katsoa näitä omia aloitteitamme ja lainsäädäntötyöskentelyymme, niin meidän tulisi varmistaa, että kaikki parlamentissa ja komissiossa toimivat, kaikki asiantuntijat, ymmärtäisivät, mistä on kyse. Eli huomaisivat heti, että tällaisiin asioihin ei tulisi itse puuttua. Minä ehdotan, mitään konkreettista sanomatta, niin minä haluan muuttaa tätä toimintakulttuuria, kun lainsäädäntötyötä lähdetään tekemään. Se vaikuttaa suuressa määrin työskentelyymme, siihen, miten teemme muiden kanssa yhteistyötä. Ja varmaankin se positiivisesti vaikuttaa kansalaisiin. Mitä tulee kansalaisaloitteeseen, niin komissio juridisesti ja muodollisesti vastasi oikein tähän aloitteeseen, johonka viittasitte. Eli me toimimme sopimusvelvoitteiden mukaisesti, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö asiasta voitaisiin poliittisella tasolla keskustella. Ja komission pitäisi käyttää tällaista mahdollisuutta hyväksi poliittista keskustelua varten, keskustella niiden kanssa, jotka ovat tämän aloitteen esittäneet. Ja tässä keskustelussa täytyy tietenkin huomioida myöskin Euroopan parlamentti. Paljon kiitoksia edustaja Grisbeck. Kiitoksia herra varapuheenjohtaja Erkas te pidätte sinne pragmaattisena Euroopan parlamentin kumppanina, erityisesti neuvoston suuntaan. Olette omistautunut käyttämään kaikkea potentiaalia, joka meillä on, erityisesti Unkarin suhteen täsmällisen vastaus, että te käytätte kaikkia perussopimuksen artikloja ja, ja kaikki perusoikeusasiakirjoja. Haluaisin palata Äh, asia, kun te olitte ulkoministeriössä maassa, te vastustitte kaikenlaisia sanktioita neuvostoissa Unkarin suhteen. Mikä tilanne nyt on? Ja toiseksi, Minulla oli ilo, että oikeuksien kunnittamista pitää arvioida kaikissa jäsenvaltioissa, mutta, mutta se ei ehkä takaa muuta kuin, että äh, jos komissio luo jotain indik- indikaattoreita, yhteisiä indikaattoreita, joka johtaa johdonmukaisempiin vastauksiin ja e, mahdollisesti artiklan 7 aktivointi indikaattoreita, jotka ovat operationaalisia toi, toteutettavia kaikissa maissa. Oletteko kehittää tällaisia indikaattoreita perusoikeuskirjan soveltamassa ensiksi? Ei ole yhtään jäsenvaltiota, jolla ei ole joskus ollut ongelmia perusoikeuksien kanssa. Kukaan ei ole tuon yläpuolella. Meillä tarvitaan joku komissiossa neuvostossa. Kaikissa virastoissa, jotka huolehtivat perusoikeuksia, seuraa kaikkia maita. Kaikki maat ovat maalitauluja. Unkarissa minä sanoin, ja sanoin kollegalleni, meidän täytyy alkaa vuoropuhelulla, pyrkien tekemään, kuten komissio tekee, ratkaisemaan konkreettisia ongelmia. Olen kahdessa tapauksessa nähnyt, että komissio on onnistunut ratkaisemaan konkreettisia ongelmia Unkarissa. Juttu ei lopu siihen. Toistan. Käytän loppuun asti keinoja. jos Unkari kari menee väärään suuntaan lainsäädännössä asenteessa silloin, kun se rikkoo eurooppalaisia normeja. Mitä kaikki jäsenmaihin liittyvissä indikaattoreissa tulee aloittamaan tällä vuosittaisella kollegialla. Minä haluan nähdä, mitä kaikki muut organisaatiot tekevät, jotka omistautuvat tälle asialle Euroopassa, koska minä uskon, että meillä on valtava tieto ja kokemusinventaario, analyysiinventaario. inventaario että tällä hetkellä komissio ei voi käyttää sitä tai parlamentti ei voi käyttää sitä. Ensimmäinen askel olisi arvioida, mitä meillä on nyt. Jos teemme sen johtopäätöksen, että tämä ei riitä, olen valmis tekemään ehdotuksia. Mutta täytyy analysoida, jos meillä ei olisi käytössä välineitä, joita tarvitsemme. Eh, Kiitoksia edustaja Timmermans, seuraavaksi edustaja De Jong. Niin, herra puheenjohtaja. Arvoisa kollega Timmermans, Zimmer kysyi kysymyksensä ja sanoitte, että sosiaalisia vaikutuksia huomioitte lainsäädäntöehdotuksissa. Se on tietenkin hyvä asia, mutta silloin kun kyse oli Kreikasta, niin silloin kyllä köyhyys ja työttömyys jäivät huomioita. Joten Toivoisinkin teiltä kaksi sitoumusta. Voitteko vakuuttaa meille, että teette kaiken mahdollisen, että jäsenvaltiot ja Euroopan unioni liittyvät Euroopan neuvoston sosiaaliseen sopimukseen, kun tällainen kerta on olemassa. Ja toinen asia, joka liittyy eiliseen tapaamiseen tuomioistuimen edustajien kanssa, eli että köyhyyden vastaisen ja työttömyyden vastainen taistelu olisivat konkreettisia tavoitteita paremman lainsäädännön ohjelmassa? Op dit moment, äh, äh... Tässä vaiheessa odotamme vielä päätöstä juuri tästä ihmisoikeuskysymyksestä. Kunhan tämä lausunto on olemassa, niin mitä pikimiten tulen tekemään kaikkeni, jotta unionista tulisi sopia valtio. Tämä on ensimmäinen vaihe, johon ryhtyisin. Se tarkoittaa myöskin sitä, että toimielimiä sitovat sopimuksen määräykset, ja mielestäni nyt on korkea aika, että tällaisen tilanteeseen päästään. Ja mitä tulee tähän sosiaaliseen sopimukseen, niin myönnettäköön, että tämä on liikaa kysytty. Tällä hetkellä en voi vielä sanoa, miten komissio suhtautuu tähän sopimukseen, miten, missä määrin se on mahdollista nykyiset määräykset huomioiden, jotka rajoittavat komission toimintamahdollisuuksia. Mielelläni sanoisin teille, että paneudun asiaan mitä pikimiten ja mielelläni analysoin juuri sitä, missä määrin unioni tai ainakin komissio voisi liittyä tähän järjestelmään, mutta tunnustan, että tässä vaiheessa en tunne tällaisen toimenpiteen juridisia vaikutuksia. Ja mitä tulee sitten sosiaalisia tavoitteita 2020 sopimuksessa, ne todellakin liittyvät Junckerin komission tulevaan toimintaohjelmaan. Ja siitä on tietenkin keskusteltava myöskin parlamentin kanssa. Tini. Kiitoksia edustaja Sargentini. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Natali Grisbeck kysyi perusoikeuksista ja Unkarista. Te sanoitte, että meidän täytyy keskustella. No keskustelu ei koskaan haitaksi, mutta parlamentti ja komissio ovat useampaan otteeseen jo vuosien ajan keskustelleet parlamentin Unkarin kanssa ja viime vuonna vihreiden edustaja totesi asiasta, että meillä pitäisi olla kaksi artiklan mukainen vuoropuhelu komission, parlamentin ja neuvoston kanssa – ja silloin Alankomaiden hallituksen nimissä totesit, että tämä ei ole tarpeen, koska Unkarissa ei ole jouduttu sellaiseen tilanteeseen, että jouduttaisiin käyttämään sanktioita. Pari kuukautta sitten Viktor Orban, Unkarin presidentti, totesi, että hän haluaa uudenlaisen ei-liberaalin valtion ja hän vertasi sitä Kiinaan ja Venäjään. Ja nyt kysyisinkin teiltä, Ettekö ole nyt sitä mieltä, että tämä aiheuttaa ongelmia koko unionin järjestelmälle? Rule of Law Framework-järjestelmä on olemassa, ja tähän tämä päätös vaikuttaisi, siis, joten eikö Euroopan unionin pitäisi tehdä kaikkensa, jotta näitä olemassa olevia Rule of Law Framework-järjestelmään liittyviä mm, kriteerejä huomioitaisiin? Als ik op alle elementen in jos minun pitäisi äh, reagoida kaikkiin Viktor Orbanin kommentteihin, niin siihen menisi aikaa vaikka kuinka paljon. Minä en siihen ryhdy, mutta meidän täytyy varmistaa, että tarkkaan katsomme, minkälaisia lainsäädännöllisiä määräyksiä on olemassa – miten ne vaikuttavat kansalaisiin ja siltä pohjalta katsotaan, onko olemassa ristiriitaisuuksia olemassa Euroopan unionin lainsäädännön kanssa. Jos parlamentti tekee päätöksen siitä, että minusta tulee komission varapuheenjohtaja, niin minä ryhdyn tähän analysointityöhön. Ja tietenkin, kun Unkari on jäsenvaltio, niin tulee keskustelemaan asiasta myöskin Unkarin kanssa ministerinä kolmen muun ministerin kanssa olin aloitteellinen ja totesin, että neuvostosta pitäisi, neuvostossa pitäisi lähteä käsittelemään kansallisen tason ihmisoikeuskysymyksiä poliittisella tasolla. Neljä jäsenvaltiota oli tässä suhteessa aloitteellisia, mutta kuten sanottu, kyse on siitä, että kaikki alkaa vuoropuhelusta. Ja jos vuoropuhelu ei johda tuloksiin, joita me toivomme, niin tietenkin ryhdymme toimenpiteisiin, rikkomusmenettelyyn tai jopa sopimuksen artiklan 7 mukaiseen toimintaan, mikäli tarvis vaatii. En missään nimessä kaihda tällaista mahdollisuutta. Meidän täytyy tiukasti puuttua omiin tekemisiimme, ei ainoastaan muiden tekemisiin, mutta se edellyttää, että meidän täytyy yhteistyössä parlamentin kanssa sopia tämän tyyppisistä muutosta aikaansaavista poliittisista välineistä. I wonder if you... Edustaja Helmer, Herra Timmermans, oletteko samaa mieltä kanssani, että eurooppalainen pidätysmääräys aiheuttaa suurta epäoikeudenmukaista? Se kaataa perusperiaatteet, joita brittikansalaiset ovat äh, pitäneet yllä äh, satoja vuosia, esimerkiksi habeas corpus tai ähm, ja valamiehistö. Minä olen nähnyt, äh, kun äh, henkilö lähetettiin äh, kolmeksi kuuka- kolme kuukautta pidätettynä, heille annettu päivämäärää oikeuskäsittelylle, e, saaneet edes e, tulkkia, mm, ja tämä e, johtui pienistä syistä, miksi heitä olisi pitänyt luovuttaa laisinkaan. Heidän henkilökohtainen elämänsä ja uransa kärsi tästä huomattavasti. Tämä on vain yksi esimerkki. Tänä päivänä kuka tahansa brittikansalainen voi lähettää ulkomaille ilman mitään takuita. Mitä te aiotte tehdä, herra Timmermans, jotta jotta tämä epäoikeudenmukaisuus päättyisi. Herra Timmermans, kiitoksia tästä toisesta kysymyksestänne. Se on ikään kuin edellisen kysymyksenne peilikuva, jossa sanoitte, että Eurooppa antaa liikaa oikeuksia äh, kansalaisille, ja nyt sanotte, että Eurooppa ei anna riittävästi oikeuksia. No, hyvä on. No, eurooppalainen pidätysmääräys mielestäni on suuri menestystarina. Jos todella haluamme torjua rikollisuutta eh, Euroopassa laajalti, niin silloin me kipeästi kaipaamme tätä eh, pidätys määräystä. Ja tietenkin meidän täytyy taata näiden ihmisten perus- ja ihmisoikeudet, jotka pidätetään pidätysmääräyksen perusteella. Ja tietenkään en nyt voi sitten tätä yksittäistä tapausta mm, kommentoida. Se, mitä sanoitte, kuulostaa kauhealta, mutta minä en pysty tuota tapausta arvioimaan tässä, mutta olen kyllä sitä mieltä, että kun meillä on suuria uhkia ja järjestäytynyt rikollisuus pystyy toimimaan maailmanlaajuisestikin, ja tietenkin Euroopan laajuisesti, niin kyllä sitten, jos rikosta halutaan torjuta Euroopassa, niin tarvitaan eurooppalainen pidätysmääräys. Ja mielestäni tämä on suuri menestys rikoksen torjunnassa. Herr Le Breton. Edustaja Le Breton. Monsieur Timmermans. Herra Timmermans, Juncker on nimennyt teille oikeaksi kädeksi ja siinä tehtävässä olisitte superkomissaari ja teillä on veto-oikeus kaikkiin muiden komission alo- saarien aloitteisiin. Ja tämä odottamaton ää, äh, äh, virkan astuminen liittyy siihen, mitä on Ranskan asema, koska tehdään aito missio on rahoittaa Euroopan kansalaisia, että olette kohtelias diplomaattia. Teidän täytyy unohtaa, että komission pääjohtajan entiseen varaparoitteisiin entinen johtaja. Te olette viime mahdollisuus pelastaa Euroopan unionin, herra Juncker sanoi, mutta herra Timmermans, kun tämä mediaoperaatio ei ketään petä, miten te voitte saada uskomaan, että aito läheisyysperiaatteeseen, kun unioni on korvaamassa Euroopan kanssa sakunnat vahvistetun säästöpolitiikan diktaatin alle ja miten te ette parantaa perusoikeuksien kun te, kun, te tuotte enemmän LGBT-lobbyja kuin niitä miljoonien ihmisien etuja, joita oligarkkipolitiikka äh, sortaa. Äh, minä en oikein nähnyt tässä kysymystä, kukaan huomannut. Voimme minä kuitenkin vastata. vaikka teistä olisi hyödytöntä, että minä tämän seuraavan viiden vuoden aikana, jos parlamentti on tämmöinen tämän tehtävän. Jos muistelen isovanhempieni, vanhempieni aikaa Eurooppaa. Jos muistelen perheenjäsentä, jotka eivät uskalta puhua, koska he olivat homoseksuaaleja tai eivät uskalla ilmaista seksuaalista suuntaa. Mielestäni kun äärioikeiston idiotti pahoinpitelevät näitä kadollaan. Niin jos minä näen nyt, että useimmissa EUn jäsenmaissa ihmiset, samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat mennä naimiseen. Minä näen sen ihmisoikeuskulttuurin seurauksena, joka on olennaisesti eurooppalaista, joka on Ranskan vallankumouksen tuollaista. Ja se osaa sen maiden kun Ranskan työ, työhön kaksi alueella. Meillä on rahkea äh, ihminen Jean Jaurès, jonka idioottinatialistit murhaisevat. Hän antoi meille tämän suuntautumisen. Ranskan pitäisi olla tästä ylpeä, eikä taistella sitä vastaan. Ranskan kaltaisten maita me olemme Euroopassa perusoikeuksien puolella. Olkaamme, olkaamme ylpeitä hänestä. Herr De Lange. Edustaja De Lange. Nog steeds inderdaad, no, uh, is dat zo. Uh, niin toden totta, vielä olen nainen. Ja mukava, kun voin äidinkieltäni käyttäen esittää kysymyksen. On sanottu, että nämä kuulemistilaisuudet olivat puolopoliittista köydenvetoa. Minä todellakin toivon, että te onnistutte tässä työssä. Te itse sanoitte, että Euroopan ongelmana on pulaa kansalaisten keskuudessa. Ja tämä luottamuksen haluatte voittaa takaisin toimimalla uskottavasti Euroopan unionissa. Ja minä aion varmistaa, että Euroopan komissio keskittyy keskeisimpiin tehtäviin, joidenka osalta kansalaiset ovat huolissaan, eli työpaikoista, energiasta, liikkuvuudesta, eikä kaikista pienistä asioista. Charmantilla tavalla ja kielitaitoisesti olette onnistuneet varmaan nyt saamaan puolelleen monia ääniä, mutta jos edessänne on ehdotuksia, jotka teidän mielestänne eivät ole hyviä, niin oletteko valmiita taistelemaan niitä vastaan, että mm, mitkä olisivat esimerkkejä tällaisista toimista, joihin ryhtyy sitten, jos olette sitä mieltä, että kyseiset lainsäädäntöehdotukset eivät ole järkeviä. Keskeisin tehtäväni on tietenkin varmistaa, että jokainen komission jäsen olisi paremman lainsäädännön komissaari omalla alallaan. Jos siltä pohjalta hän työskentelee, niin silloin lainsäädäntö paranee ja siitä tulee menestystarina. Tämä ei toimi siten, että minulta odotetaan, että minä toimisin ikään kuin komission sisällä toimivana sheriffinä ja pakotaisin komission jäseniä tekemään jotain, mitä he eivät halua tehdä. Me haluamme, että järjestelmä toimii ja että turhasta lainsäädännöstä päästään eroon ja varmistetaan, että unioni puuttuu tarpeellisiin asioihin eikä sellaisiin asioihin, jotka ovat vain kivoja tehdä. Meidän täy- me oikeutetusti toimimme kollegiaalisesti ja komission puheenjohtajalla on oikeus määritellä komission toimintaohjelman. Ja tiivissä yhteistyössä omassa kan- oma itseni kanssa ja ö, muiden varapuheenjohtajien kanssa toi- pohditaan sitä, että mitkä ovat tarpeellisia toimia, ja jos ovat tarpeellisia, niin sitten täytyy pohtia, että miten näitä asioita lähdetään käsittelemään. Vetoa ei kovinkaan usein käytetä. Se ei toimi siten, että keskustellaan ja uhkaillaan. Veto-oikeus pitää olla olemassa, mutta sillä ei saa koskaan uhitella. Yksi esimerkki, jos sallitte. Alankomaissa olen työskennellyt kahdessa koalitiohallituksessa – Muodollisestihan hallitus tekee päätöksiä enemmistöperiaatteen pohjalta. Mutta en, ensimmäistäkään kertaa emme ole joutuneet Alankomaissa äänestystilanteeseen, koska toimimme kollegiaalisesti. Ja minä olen vakuuttunut, että nykyinen järjestelmä komissiossa varmistaa sen, että me todellakin pääsemme kollegiaalisuusperiaatteen mukaisesti Junckerin esittämiin tavoitteisiin, joista on keskusteltu ja sovittu teidänkin kanssanne. Kiitoksia. Edustaja Lainen. Okei. Okay. Ja, hyvä. Niin, Hyvä Frans Timmermans, sanoitte alustuksessanne, että nämä kuulemiset ovat eurooppalaisen demokratian tähti hetki, niin nämä huippuehdokkaatkin ennen seuraavia vaaleja olivat ähm, eurooppalaisen demokratian tähtihetki. Valitettavasti niitä ei ole kaikissa 27 jäsenvaltioissa. Ja millaisia ajatuksia teillä on, miten voimme varmistaa nämä huippuehdokkaat vuonna 2019? Miten voisimme luoda jonkinlaisen eurooppalaisen vaalilain, että tämä voitaisiin ankkuroida? Euroopan parlamentilla on paljon oikeuksia, mutta ei oikeutta tehdä lainsäädäntöaloitteita. Siinä monopoli on komissiolle. Miten teette lainsäädäntöehdotuksia, joita teemme kansalaisaloitteista, sanoitte, että, että niitä, mistä pitää keskustella pian, mutta kun me teemme mietintöjä, me saamme siitä vain lausunnon ja sitten se häviää jonnekin kaapin perälle. Man kann huippuehdokkaista voi sanoa hyvin paljon. Ja minä äh, puheenjohtaja, äh, puhemiehenkin kanssa kävin tästä jo keskustelua. Mutta yhden asian tiedän aivan varmasti. Ilman huippuehdokkaita tämä komissio ei olisi syntynyt pelkästään täällä parlamentissa. Tämä on ensimmäinen kerta, että tämä parlamentti yhdessä poliittisten puolueiden kanssa kykeni päättämään, kenestä tulee komission puheenjohtaja. Ja mielestäni tämä on demokraattinen uudistus, joka nyt, oli, nyt syntyi. Ja te tiedätte hyvin, herra de Langen, miten asiat menevät. Jos tämä on kerran tapahtunut, niin sitä ei voida enää peruuttaa jos olisinkin epäileväinen huippu demokraattisista seurauksista, eihän tämä vaikuttanut siihen, että hirveästi enemmän ihmisiä olisi mennyt äänestämään, mutta sillä on valtaisa merkitys siihen, miten me toimimme täällä, ja se on mielestäni hyvin tärkeää. Täytyykö sen sitten johtaa siihen, että meillä olisi eurooppalainen vaalioikeus? En usko, että komissio pystyy äh, tällä saralla tekemään aloitteen. Tämä on ehkä enemmänkin Euroopan parlamentin tehtävä tai erityisesti jäsenvaltioiden tehtävä, ja tämän hetkinen sopimus ei anna siihen ymmärtääkseni mahdollisuuksia äh, artikla 225 sanoitte, että miten äh, komissio reagoi parlamentin ehdotuksiin ja te sanoitte, että reaktiot ovat usein hyvin lyhyitä. Voisiko komissio reagoida ehkä tiedonannolla? Silloin äh, reagoimme ehkä sisällöllisesti vähän enemmän näihin aloitteisiin. En tiedä auttaako tämä, mutta ehkä tämä olisi sellainen menettely, josta voi olla hyötyä. Kiitoksia Ratiman Euroopan parlamentilla aloiteoikeutta, mutta mitä tulee vaalilakiin, niin herra Timmermans on tämä nyt käsi ympäri ja voimme sitten palata tähän asiaan. Herra Skripek. Uh, I have questions. Herra Timmermans, kysymyksiä äänestäjän puolesta. Euroopan kansalaisten aloite on otettu uutena keinona, joka antaa kansalaisille mahdollisuuden ottaa osa Euroopan päätöksentekoon. Mutta todellisuudessa näemme, että se ei onnistu. Ja sanoi, että EU-komissio oli ää, äh, oikeassa hylätessään tämän vanhemmasaloitteen ja oikeudelliset äh, argumentit komissio on kuitenkin hyväksynyt. Että miksi komissio hyväksyi tämän, äh, hylkäsi tämän? Mihin askeliin ryhdytte, jotta saisimme tämän poliittisen dialogin liittyen tähän vanhemmasaloitteeseen? The nature of the European Citizen Initiative is it... Euroopan kansalaisaloite idea, aloitteiden idea on, että komissiolta voidaan pyytää komissio ehdotusta. Ja tämä vanhevaisaloite ei pyytänyt komissiota tekemään aloitetta, joka liittyy komission toimivaltaan. Ja komissio muodollisista siis syistä reagoi aloitteeseen niin kuin reagoi aloite ei epäonnistu, kun komissio vastaus sumuksen reagio on. Mikä on? Se onnistuu, kun kansalaiset yhdistyvät aloitteen taakse. Minun näkökantani, että jos aloite tehdään, niin se täytyy muodollisesti sanoa, että ei, se antaa kuitenkin mahdollisen komissiolle ja parlamentille vuoropuhelua niiden ihmisten kanssa, jotka ovat aloitteen tehneet. Ja uskon, meidän pitää käyttää tätä mahdollisuutta useammin. on toistaa Euroopan kansalaisaloite Lissabonin sopimuksen mukaan. Sen täytyy pyytää komissiolta ehdotusta, mutta sen täytyy perustua siihen komiss- oikeudelliseen kehikkoon, jossa komissio täytyy toimia, ja ne määritellään perussopimuksessa. Herr Timmermans, Herr Görens. Kiitoksia edustaja eh, herra Timmermans. Edustaja Görens. Kiitos puheenjohtaja. Mitä tulee euroalueen ulkoiseen edustukseen, herra Timmermans, eikö olisi... Te muistatte, että useat jäsenvaltiot ovat vähän halukkaita etenemään tällä tiellä. Miten täytyy voittaa tämän vastustuksen ja parantaa EUn ulkoista edustusta? Ja sitä lopuksi Skotlannin äh, itsenäisyys kansanäänestys saattaa tätä väistelemään, mutta kysymys on, miten tämä, että usko tämän äh, kansanäänestyksen jälkeen äh, olisi nyt miettiä mahdollisuutta itsenäisyyttä, joka jäsenvaltio voi irtautua jostain ja voitteko arvioida tilannetta silloin, että mitä pitäisi tehdä silloin, kun tällainen itsenäistyminen on välitöntä? Mitä tulee kansainväliseen ulko- EU-alueen ulkoisen edustuksellisuuteen? Voin taata, että se vaatii aikaa. Ottaen huomioon että monet jäsenvaltiot, joilla on eurovaluutta, ovat edustettuja esimerkiksi kansainvälisessä valtarahastossa – ja siellä on myös muita maita, on ulkopuolisia maita, ei EU-maita. Tämän järjestelmän uudelleen luominen vaatii aikaa. Ja voidaanko se, että kun muutetaan tätä järjestelmää, niin jos on sitten euroalueella yksi edustaja, niin sitten miten se vaikuttaa euron vaikutusvaltaan IMFssä. Kannata pragmaattista ratkaisua, mutta sitä myöten kun euroalueella on laajemmat olettavuudet, ja kun se kuuluu lähes kaikki jäsenvaltiot, Tämä vakava kysymys ja tiedän, että unionin on vastattava tähän kysymykseen. Sen tiedän. mitä tulee oikeuteen irtautua EUsta. Lissabonin sopimuksessa on tämä oikeus. EU ei ole mikään valkkila, jos vasenvaltio uskoo, että sen edussa on jättää EU. Siihen on täysi oikeus. En tiedä, onko tämä kohtuullinen tai harkittu liike. Mutta mutta kiistämättä kaikilla mailla on oikeus jättää EU. Vankila tämä ei ole. Kiitoksia herra Timmermans. Edustaja Spinelli. Kiitoksia. Herra Timmermans. Äh, yhdyn kahden kreikkalaisen äh, kysymykseen tai jatkan siitä, koska vastaus ei mielestäni ollut täysin tyydyttävä. Tiedän, että tarvitsette aikaa, jotta voitaisiin pohtia tätä sosiaaliseen peruskirjaan liittymistä, mutta meillä ei ole kovinkaan paljon aikaa. Sosiaaliset oikeudet ja työntekijöiden oikeudet ovat uhanalaisia useissa maissa, ellette oikeasti usko, että että sopimuksella Troikan kanssa on ollut myönteinen vaikutus Kreikkaan. Sitten perusoikeuksista. Meillä näyttää olevan ristiriita sen välillä, mitä te sanotte. Troikan suunnitelma perustui, että Troikan sopimus perustui yhteisön oikeudelle ja sen välillä, mitä herra Katainen sanoi, nimittäin että se ei perustunut miten te sovitte tästä? Ehkä saan sanoa, että nimi Spinelli inspiroi minua aina. Nuorena tapasin Altiero Spinellin, enkä tule koskaan unohtamaan tätä ihmistä. Hän on henkilö, joka on rakentanut tätä Euroopan. Hänellä on todella suuri merkitys Euroopalle. Sitten perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien soveltaminen. Tämä ei ole kovinkaan vaikea asia. Tämä on Euroopan lainsäädäntöä ja Euroopan instituutioiden on toiminnassaan huomioitava ja noudatettava sopimuksiin kirjattuja lakeja ja perusoikeuskirjaa joten en näe tässä mm, toimielimille mitään muuta toiminnan mahdollisuutta. Sitten Kreikka. Olen vakuuttunut siitä, että kyllä näiden toimenpiteiden seuraukset ovat valtaisat. Tämä maa kärsii. Olemme kuulleet tästä ihmiset, jotka ovat menettäneet työpaikkaansa, jotka eivät selviäisi ilman perheen apua. Joten ei tässä ole ristiriita. Kyllä minäkin näen näiden uudistusten yhteiskunnalliset seuraukset, mutta nämä uudistukset olivat tarpeen. Eivät ne olleet mitään uudistuksia, jotka Troika tai Kreikka tekivät, koska he halusivat eh, mm, kansan kärsivän, vaan nämä olivat uudistuksia, koska Kreikka oli aivan hirveässä taloustilanteessa. Nämä uudistukset olivat tarpeen. Ja nyt näemme, että niillä on myös myönteisiä vaikutuksia. Edustaja Durand. Monsieur Timmermans, l'Europe... Herra Timmermans, Eurooppa kärsi siitä suhteesta kansalaiseen sen uskoma, uskottavuus on heikolla. Olen täällä, anteeksi. Ja tietty määrä lobbeja, myös vaikuttaa Euroopan ja moitetaan käyttäytyminen Euroopan instituutiossa vaatii, vaadit, on tarpeellista, koska tuon lisäksi missä kirjassa Juncker antoi teille tehtävän uuden komissioon koordinaamisessa transparenssin suhteen, että hän myös liittyvät eturistiriidat komissarien etu, äh, käyttäytymisääntö kieltä heitä puuttumassa sellaisiin asioihin, joilla heillä on maitoa ja perheetoja, mutta tämä näissä, ää, et, kun ilmoitetaan edoista, eduista, siihen vain aivan välittömät henkilökohtaiset edut. Kysyn kaksi toisensa että ensimmäistä, pyrittekö te tämän hyvän käyttäytymisen koodiston liitteen muuttamiseen, jotta tämä henkilökohtaisen etujen ilmoittaminen, siihen liittyisi myös perheedut, kuten la, laajasti, kuten hyvä käyttäytymisen koodista vaatii. Ja toiseksi, haluatteko tehdä Euroopan parlamentista, kun, niin kuin usein meissä aidossa demokraattisissa parlamenteissa paikallissa voisimme vakavasti keskustella komissaan jäsenten edusta. Euroopan parlamentti itsessään analysoi Euroopan parlamentin jäsenten etujen ilmoittamista, jos väärässä. Mä tässä tämä analyysi on verrattavissa siihen, joka teemme komissiossa. transparenssin suhteen. Minäkin haluan listaa sitä. Mutta tehdään se yhdessä instituutiona. Annamme komission käytänteistä, parlamentin käytänteistä, neuvostossa. Ja näemme, mikä instituutio on paras, paras asemassa antamaan muille neuvoja parantamisen suhteen. Uskon, että komission parlamentin ehdot ovat samanlaiset. Mitä väärinkäsityksiä ei saa syntyä parlamentin ja jäsenten moraalista ryhdistä eikä komissionkaan. Ja jos onnistumme tekemään tätä taas, tasaisesti edeten samalla tavoin, päästä tähän. Mutta juridisesti ja perheen määrittely millä tasolla. Tässä on jo eroja jäsenvaltiossa. Keitä jäsen pitävät perheenä tai ei. En tiedä, voinko nykyvaiheessa tämä konkreettista vastausta, mutta haluan olla Euroopan parlamentin kumppani siinä, että voimme näyttää todistaa, että nämä molemmat instituutit haluavat olla mahdollisimman kattavaa, transparenttia instituutien tasolla. Käytääkö me tätä vakuuttamaan neuvoston, jolla on paljon tekemistä tässä edekseen, jota me olemme tehneet. Borelli. Kiitoksia, edustaja Borelli. Minäkään en voinut ähm, olla tekemättä toista kysymystä, toista se ei teitä haittaa. Euroopalla on velvollisuus toimia parlamentin oikeuksien puitteissa, mutta monissa tällaisissa pehmeän lainsäädännön asioissa, suosituksissa ei tällaista velvollisuutta ole, vaikka nämä ovat asioita, jotka vaikuttavat hyvin voimakkaasti kansalaisiin ja yrityksiin. Miten aiotte toimia, jotta mutta nämä päätökset vastaavat myös parlamentin toiveita ja että ne hyväksytään rakentavan keskustelun jälkeen parlamentin kanssa. Minun täytyy analysoida kaikkia näitä säädöksiä, koska tiedän, että hyvin monet niistä ovat täysin teknisiä. Niillä ei ole mitään poliittista tai rahoituksellista ulottuvuutta, mutta ne ovat tarpeen komission ja komission palveluyksiköiden toiminnan kannalta. Mutta silloin kun näillä säädöksillä on joku vaikutus, kuten te sanotte, kansalaisiin tai yrittäjiin, niin meidän täytyy olla varmoja, että näitä säädöksiä valvotaan demokraattisesti oli kyse sitten kansallisista parlamenteista tai Euroopan parlamentista, joten eh, minä haluaisin nyt analysoida näitä säädöksiä ja katsoa, millä säädöksillä on sellainen vaikutus, että tarvitaan eh, Euroopan parlamentin tai kansallisten parlamentin demokraattista tarkistusta. Tämä liittyy siihen, että yritämme päästä sopimukseen, toimieltäväisiin sopimukseen paremmasta lainsäädännöstä. Kiitoksia, herra Schöpflin. Alankomaiden hallitus on jo ilmoittanut, että 54 alalla Euroopan enää laajenee. Mihin jakoviiva jäsenvaltioiden ja unionin välisissä toimivaltuuksissa pitäisi jakaa ja miten varmistetaan, että kaikki ovat tyytyväisiä tehtyihin päätöksiin, joka tällä hetkellä näyttäisi olevan juuri Euroopan integraation näkökulmasta katsottuna se keskeisin ongelma. Mm, uh, Kun katsotaan sitä, miten me toimimme, niin sitä täytyy arvioida uudestaan meidän täytyy vielä tarkemmin tehdä lainsäädäntöön liittyvää vaikutusanalyysiä. Jos katsomme, minkälaisia vaikutuksia lainsäädännöllä on pekoyrityksen kansalaisiin, jos heti alkuun tiedämme, minkälaisia vaikutuksia sillä tulee olemaan, niin silloin olisi helpompaa päättää, jatketaanko lainsäädäntötiellä vaiko ei. Uskon myös siihen, että vaikutusanalyysin pitäisi kuulua tähän koko lainsäädäntötyöhön ylipäätään. Mehän tiedämme, että kun katsotaan, miten lainsäädäntöä unionissa muovataan, niin komissiohan voi ehdottaa hevosta ja loppujen lopuksi syntyykin kameli, koska neuvottelut neuvostossa parlamentin esittävät vaatimukset täytyy huomioida – ja jos me tilaamme hevosen, niin meidän täytyy varmistaa, että sellaisen myös saamme, jos kansalaiset sitä vaativat. Joten meidän täytyy todellakin tehdä tällaista arviointia, mutta meidän täytyy varmistaa, että keskusteluun osallistuvat myöskin muut sidosryhmät. En tiedä, edustavatko Brysselissä toimivat järjestöt aina todellakin ruohonjuuritason kansallisia toimijoita. Ehkä tässä tähän liittyy myöskin lobbailua ja Tästäpä syystä onkin erittäin tärkeää, että meillä on pakollinen lobbarirekisteri kaikissa toimielimissä, jotta me tiedämme, ketkä ovat keskustelleet kenenkin kanssa silloin, kun lainsäädäntöä on muovattu. Tästä tulee vaikea tehtävä, sillä se vaikuttaa tai muuttaa tätä meidän komission ja parlamentin toimintamallia huomattavassa määrin. Kiitoksia seuraavan edustajan Moraes. Ähm, Mr. Herra Timmermans. Teidän vastaukseen investointisojasta, sitä miten poistatte arvojamme. Tämä on äärimmäisen tärkeää Mennään pitämällä kysyisin, perusoikeuksien puolustamisesta. Minkälainen komissio jäsenteistä tulee? Meillä on kaikenlaisia perusoikeusongelmia. Ei ainoastaan Unkarissa meillä on syrjinnän vastaista lainsäädäntöä, mutta kansaksi lainsäädännöksi meillä on sellaista politiikkaa, joka vaikuttaa perusoikeuksiin. ja valtiot eivät halua tällaista. Tulisiko tästä epäsuosittu komission jäsen, joka puolustaa jäsenvaltiota vai menettäkö jäsenvaltion suuntaan. Ehkä vähän kohtelemme korvaita välttämättä. Oletteko te, me poistatteko asemaamme säästöpolitiikan vaikeina aikoina? Historian aikana, kun me eurooppalaiset joudumme vaikeuksia, me etsimme sy- syntipukkia. Se on ihmisluontoa, mikä on. Euroopassa on niin paljon monimuotoisuutta, niin mä en ole joku, joka syyttää että muslimit tai ää, äh, äh, romanit, sinti, gay. Aina löytyy joku syytettävä. Euroopan sivilisaation on leikattava siivet tältä reaktiolta, jolla ovat oikeiset puitteet, jossa me hallitsemme tätä inhimillistä reaktiota sinänsä, kun olemme oppineet, että, ei ole oikein tapaa. Olemme oppineet myös, että ei ole oikein syrjää. Mutta kriisin aikana tämä aina nostaa päätään. Ja aina löydämme syntipukin. Jos Euroopassa jotain, niin tuon reaktion vastainen taistelu on tehtävämme. Jos se tekemistä epäsuosittu, niin näin se on. Antoniusin puolustaa perusoikeuksia nyt, ei ole Euroopan yhteisöä huomenna, koska olemme olemmalta arvoyhteisö. Jos me olemme lähetyneet viimeisen 30-40 vuoden aikana, erityisesti Berliinin muodin murruttua, se on jaettujen arvojen alueella. Jos en kertonut isovanhemmille 30 vuotta sitten, että vuosina vaihteessa ää, Hollannin lainsäädäntö sallii samassa sukupuolella henkilöt avioliiton ovat kutsuneet lääkäreitä sulkemaan mielisairaalaan. Ja nyt lapsen on vaikea kuvitella, että jos kaksi miestä tarkastaa toisiaan, että he eivät voisi mennä naimisiin. Näin nämä arvot ovat kehittyneet. Se on hyvä asia. Ja lain täytyy suojella sitä. Timmermans, eh, Frau McIntyre. Kiitoksia herra Timmermans. Edustaja McIntyre. Herra Timmermans, minä olen täällä. Äh, Kun olen kuullut kaiken, mitä olette sanonut, tänään. Eh, uskon, että olette yhtä vakuutunut kuin minäkin, että pystymme vapauttamaan paljon eurooppalaista potentiaalia, jos vapautamme yritykset eh, liiallisista kustannuksista, jotka eh, johtuvat EUn lainsäädännöstä. Parlamentti on johdonmukaisesti tukenut tätä asiaa. Tämän vuoden huhtikuussa hyväksymme työllisyysvaliokunnan mietinnön, jossa tehtiin suosituksia työllisyyden edistämiseksi. Tämä tässä vaadittiin, että vähennettäisiin EU-byrokratiaa. Me olimme mukana myös konsultointiprosessissa, jossa ehdotimme, että komissio asettaisi tavoitteen, jolla lainsäädännöstä taakkaa vähennettäisiin 30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Monet liikemaailman ja yritysmaailman yhdistyksistä ovat tätä tukeneet, joten aiotteko te ottaa käyttöön tavoitteen, jotta jotta e EUn lainsäädäntötaakka yrityksiä kohtaan vähenisi. Kuten sanoin, olen valmis hyväksymään kaiken, joka toimii. Ja jos tämä on ehdotus, e, joka tuottaa tuloksia, e, niin tulen niin tekemään, mutta pieni varoituksen sana. Komissio on tehnyt näin ennenkin ja jos puhutte yrityksille Euroopassa, erityisesti PK-yrityksille, niin en usko, että he ovat kovinkaan innostuneita tuloksista tähän mennessä, joten meidän pitää hyvin, hyvin tarkkaan katsoa, mitä tähän mennessä olemme tehneet, koska koskapa Jean-Claude Juncker on pyytänyt minua hoitamaan tätä tehtävää, jos te minut hyväksytte, e, niin tulen asiaa katsomaan. Ja sitten todella monet sanovat, että mutta mehän olemme tehneet jo niin paljon. Ja sitten kun puhun yritysten kanssa, niin e, tilanne näyttää aivan toiselta, joten se mitä minä haluan tehdä teidän avullanne on yrittää antaa konkreettista e, helpotusta yrityksille, jotta leipuri, ähm, lihakauppias, ihmiset, jotka antavat palveluita yhteisölle ja kotitalouksille, huomaavat heti, että hallinnollinen taakka kevenee. Ja me tarvitsemme myös enemmän rehellisyyttä jäsenvaltioissa tästä asiasta. On hyvin helppo syyttää e, EU EU-lainsäädäntöä mm, tästä taakasta, mutta kuinka usein komission on pakko tehdä ehdotus, koska jotkut jäsenvaltiot haluavat tätä ehdotusta, ja kuinka usein me luulemme, että meidän täytyy tehdä ehdotus, koska ajattelemme, että eturyhmät haluavat tuota ehdotusta, ja sitten loppujen lopuksi nuo eturyhmät huomaavat, mikä taakka siitä syntyy ja sanovat, että emmehän me tätä tarvitse joten meidän täytyy myös katsoa, miten viestimme asioista niille ihmisille, joita haluamme auttaa. Edustaja Wikström. Paljon kiitoksia ja tervetuloa kollega Timmermans. Olemme varmaankin kaikki samaa mieltä siitä, että Euroopan vaaleja pitäisi pitää eräänlaisena hälytyskellon äänenä. Kansalaiset oikeutetusti vaativat, että heidän ääntään kuullaan. Vetomusvaliokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että valiokunta käsittelee vuosittain tuhansia vetoomuksia kansalaisten puolelta kaikkialta Euroopassa, ei ainoastaan unionin lainsäädännön soveltamiseen liittyen. Eli tältä pohjalta saamme paljon tietoa ruohonjuuritasolta sen suhteen, miten hyväksymämme lainsäädäntö vaikuttaa ihmisiin ja unionin alueella toimiviin yrityksiin. Ja ne kertovat myöskin jotain siitä, miten olemassa olevaa lainsäädäntöä tulisi parantaa. Ja te ensimmäisen varapuheenjohtajan ominaisuudessa ja paremman lainsäädännön vaalijana kysyisin teiltä, että miten haluaisitte parantaa toimielinten välistä yhteistyötä, jotta vetomusvaliokunnan ja vetomusten tarjoamaa hyötyä voitaisiin hyödyntää paremmin. Ja mitä teille henkilökohtaisesti parempi lainsäädännössä käytännössä merkitsee? First question. If you invite me to your committee, I'll... Niin, jos kutsutte minut kokouksiin, niin tulen sinne. Jos haluat, että perehdyn näihin analyyseihin, niin, niin tulen tekemään. Jos haluatte, että yleisesti vastaan kysymykseen sen suhteen, että mitä mieltä olette näistä va- vetomuksista, niin mikä siinä? mutta me tiedämme, että tiettyjä vetoomuksia täytyy tarkastella juridisesti vielä yksityiskohtaisemmin, enkä ole niin asiantuntija, että voisin suosatta käydä antaa vastauksia, mutta jos on olemassa jotain osviittaa, niin haluaisin kuulla niistä, koska sitä kautta voidaan lainsäädäntöä parantaa ja katsoa, mistä ongelmat johtuvat. Ehkäpä komissio tai joku toinen toimielin tai jäsenvaltio ovatkin syy, syypäänä näihin ongelmiin. Eli minä uskon, että tältä pohjalta voimme kyllä hyödyntää molemminpuolisesti yhteistyöstä ja olisi hienoa, jos hyväksytte minut kumppaniksenne tässä työssä. Ja mitä tämä minulle konkreettisesti tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että jos joku on leipuri, niin hänen ei tulisi tuhrata puolta päivää lomakkeiden täyttämiseen, kun niitä pitää jaella sinne sun tänne, vaan että Kyse olisi työllistävästä, hyvin tuottavasta yrityksestä. Siitä paremmassa lainsäädännössä on kyse. Kiitoksia. Edustaja Zwifka. Dziękuję panie przewodniczący, szanowny panie Timmermans. Chciałbym jeszcze na chwilę... Kiitos, herr Timmermans. Haluaisin palata hetkeksi lainsäädäntöprosessiin. Kaikkiin niihin toimiin, joihin me yhdessä ryhdymme. virtaviivaistaksemme oikeusjärjestelmää kunnioittaen olemassa olevia sääntöjä ja läheisyysperiaatetta ja oikeasuhteisuutta. Erityisesti pk-yrityksiä ajatellen ympäristöpolitiikkaa välttääksemme toimivallan ylittämistä ja byrokratiaa. Konkre- kaksi konkreettista kysymystä Näyttääkö komission luovan itsenäistä järjestelmää läheisyysperiaatteen kunnioittamisen valvomiseksi puhun itsenäisessä järjestelmässä komission ulkopuolella, koska ulkopuolelta näkee asiat selkeämmin. In my experience. Kokemukseni mukaan läheisyysperiaate näyttää jokaiselle jotakin merkitsevän. Ja ensiksi on selkeytettävä, mitä se merkitsee. Olemme hyötyä läheisestä yhteistyöstä kansallisten parlamenttien kanssa, se suhteellisuusperiaatteen ja läheisyysperiaatteen tarkastamisesta on tulossa lähinnä hänen työtä. Parantamisella on varaa. Yksittäisten komissaari sanoi, että mitä semmoinen kansallinen, par- kansallisen parlamentin, jos ne ovat nostaneet keltaisen taudassin kortin, meidän pitäisi kertoa kansallisen parlamentille, miksi ehdotus on välttämätön ja he saavat kansallista parlamentilta palautetta ja sitä pitäisi jättää järjestelmään. Pitää arvioida tarkkaan, mihin, mihin läheisyysperiaatteella pyritään. Ja tämä on tärkeä osa uutta toimielimien välistä sopimusta liittyen parempaan lainsäädäntöön. Tarvitsemmeko uutta itsenäistä läheisyysperiaatteen vahtikoiraa? Ja se olisi hyvä lähestymistapa. Mutta tarvitaan enemmän vuorovaikutusta kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin kanssa parlamenttiprosessissa. Minut niin valittiin kuusi kertaa Hollannin parlamenttiin. Ja kun minut valittiin ensimmäisen kerran, mitä järjestelmä ei ollut. Ja nyt meillä on aika monimutkainen kehittynyt järjestelmä, josta tarkastamme oikeasuhteisuutta ja läheisyysperiaatteita. Sitä käytetään ja väärinkäytetään. Esimerkiksi teemme tiedotuksesta pidä. Meidän täytyy selkeyttää, että tämä läheisyysperiaatetarkastus tarkistaa, onko Euroopalla toimivalta jollain alueella. No, eikä sen suhteen, onko ehdotus joku, josta tykkäämme. Sekin täytyy selittää kansalliselle parlamentille. Kiitoksia, kollega Sippel. Kiitoksia, herra Timmermans. Olen iloinen sitoumuksestanne, joka liittyy äh, perusoikeuksiin, että haluatte täydentää niitä äh, muiden äh, kansainvälisten instituutioiden kanssa, kuten Euroopan neuvoston ja sen Venetsian komission kanssa. Mutta voisitteko kertoa seura- enemmän seuraavasta? Mitä aiotte tehdä, jotta oikeusvaltioperiaatemekanismi on mekanismi kriisitilanteessa, jossa on sopivia toimia toimintamenettelyjä, tehokkaampia rikkomismenettelyjä ja sanktiomahdollisuuksia. Pitäisikö, kun systemaattisesti rikotaan, pitäisikö tätä käyttää silloin, kun perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia rikotaan säännönmukaisesti ja miten varmistatte, että tällaista mekanismia sovelletaan kaikkiin jäsenvaltioihin avoimella ja tasa-arvoisella tavalla? It is quite clear that if... On varsin selvää, että jos toimimalla tai toimimattomuudella, niin minä tai komissio, jos minut hyväksytään, katsomme vain jotain jäsenvaltiota emmekä välitä toisista, niin silloin tämä järjestelmä ei toimi. Se toimii ainoastaan, jos me olemme objektiivisia ja tarkkoja, eikä vain siksi, että jos yksi valtio on hyvin paljon uutisissa, niin sitten meidän pitää mm, huomioida tuo valtio ja unohtaa joku toinen, josta kukaan ei puhu tai koska se olisi liian suuri haaste. Se todella vaarantaisi eh, Euroopan unionin ja komission uskottavuuden. Meidän täytyy olla ehm, täysin puolueettomia ja tarkkoja analyyseissämme ja meidän täytyy pohjata eh, toimintamme tarkoihin, oikeudellisiin normeihin ja standardeihin. Voimme hyödyntää toisten organisaatioiden eh, työtä, Useat eurooppalaiset organisaatiot tekevät erittäin hyvää työtä, myös kansalaisjärjestöt, mm, perusoikeusvirasto ja niin poispäin, mutta loppujen lopuksi meillä on välineet Meillä on mahdollisuus rikkomusmenettelyyn. Meillä on mahdollisuus käyttää seitsemän artiklaa. Emme me tarvitse uusia menettelyitä tai säädöksiä. Me tarvitsemme poliittista tahtoa toteuttaa sitä, mikä meillä on jo pöydällä. Ja meitä Euroopan unionina kyllä koetellaan seuraavina vuosina. Olemmeko poliittisesti riittävän rohkeita vaatimaan jäsenvaltioita noudattamaan niitä sitoumuksia ja standardeita, jotka ne ovat allekirjoittaneet, jos on allekirjoittanut jonkun sopimuksen ja sen ratifioinut, niin silloin sitä pitää noudattaa. Kiitoksia edustaja Koratsa Bild. Paljon kiitoksia tästä sitoumuksestanne muuttaa suuntaa. Monet kansalaiset todellakin pitävät komissiona, komissiota byrokraattisena toimijana ja nyt täytyy muuttaa suuntaa. Komissio pitää osoittaa, että se on luottamuksen arvoinen toimija. Joten nyt kysyisin teiltä mitä konkreettisesti aiotte tehdä varmistaakseen, että kun direktiiviä pannaan kansallisella tasolla täytäntöön, niin se ei johda lisäbyrokratiaan? Refit-ohjelma, onko se teille tärkeä, tärkeä Ja tarkoittaako tämä myöskin sitä, että ollaan komission taholla halukkaita painostamaan kans, valtioita panemaan direktiivit oikealla tavalla täytäntöön. Ja viimeksi vielä kysyisin, että tarkoittaako sanomanne sitä, että horisontaaliset asiat, kuten lasten oikeudet, yhtäläiset oikeudet ja avoimuus, niitä vaalitaan kaikissa komission toimissa? muistan kyllä erään ruotsalaisen kollega, mutta no, meidän täytyy muuttaa tietenkin toimintamalliamme, jos haluamme saavuttaa jotain. Euroopan unionin maine peru, on se, että me olemme liian byrokraattisia. Sitä emme voi lähteä muuttamaan muulla kuin toimintamalliamme muuttamalla. Minä haluan toimia hyvin avoimesti Eli miten aiomme muuttaa toimintaamme? Me haluamme sopimuksen parlamentin ja neuvoston kanssa, jotta voimme varmistaa, että koko lainsäädäntöprosessin aikana lainsäädäntötyötä valvotaan. Minä haluan kuulla yritysmaailmasta, että lainsäädäntö vihdoinkin tuottaa tulosta, eli hallinnollinen taakka on pienentynyt. Jos tällaista viestiä ei kantaudu korviimme, niin silloin emme ole saaneet toivottua tulosta aikaiseksi. Ja mitä tulee perusoikeuksien puolustamiseen, tämä liittyy jokaisen komissaarin toimintaan. Minulla on horisontaalinen tehtävä ja voin keskustella yksittäisten komission jäsenten kanssa heidän toimialastaan siitä, että onko perusoikeusasiat huomioitu oikealla tavalla. Ja olen vakuuttunut siitä, että näin komissio tulee toimimaan. Kahden päivän ajan olemme keskustelleet asioista ja olen kyllä vaikuttunut siitä, miten ihmiset komissio ovat, ovat sitoutuneet muun muassa tähän perusoikeuksien huomaamiseen. Mitä tulee sitten horisontaalisiin kysymyksiin, kuten lasten oikeuksiin, niin uskon, että jos emme parannamme toimintaamme lasten aseman puolustamiseksi, jos konkreettisia tuloksia ei saada aikaiseksi lapsia suojeltaessa, kun he ovat yhteiskunnassa haavoittuvimmassa asemassa olevia toimijoita, niin tästä ei olisi hyötyä. Eli perusoikeudet ne kuuluvat erityisesti yhteiskuntamme nuorimmille. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia edustaja Fajon. Uh, täällä haluta palata kysymykseen ihmisoikeuksista ja maahanmuutosta. Mitä ja tehdä sen takaamiseksi, että kaiken maahanmuuttajat, jotka Euroopan unionin saapuvat tai ovat Euroopan unionissa, että heidän perusoikeuksia kunnioittaa sukupuolen, sosiaalisen taustan, kielen, uskonnon tai vammaisuuden tai sukupuolisen suuntautumisen niistä riippuvatta. Ja toiseksi, miten tulette käyttämään roolinne, jotta ensimmäisenä varapuheenjohtajana tartutte paremmin syrjintää, sanotaan yhteiskunnan alttimmassa asemassa, ha- haavoittuvimmassa asemassa olevaan väestöryhmään, erityisesti romaneihin. Aloittaisin jälkimmäisestä kysymyksestä. vuosia sitten, kun olin etyissä vähemmistöoikeuksien parissa työskentelevä henkilö, kirjoitin tästä aiheesta raportin. Ja raportin tulokset olivat häpeälliset. Hirveätä syrjintää, sosiaalista syrjintää joskus itsekin sulkeudutaan pois koulutuksesta ja muista mahdollisuuksista. Tästä on nyt 20 vuotta jos päivän tilannetta tarkastelen romani- ja sintiväestön suhteen tilanne tuskin on parantunut. Euroopan yhteisö on hirveällä tavalla epäonnistunut tämä kollektiivinen vastuu. Koska heitä ei voida tarkastella vain yhden maan kansalaisen Ja minä yhteistyössä monen eurooppalaisten organisaation kanssa haluaisin ottaa Romania Sinti, Sintien asema Euroopassa. Nyt puhutaan paljon muuten jäsenmaiden sosiaaliturvajärjestelmän väärinkäytöstä. Ja hyvin usein romanit siitä ovat tässä kovan kohtelun kohteena – Teillä ei ole muuta paikkaa mennä kuitenkaan. Ja me tehdään valtavasti työtä sen takamiseksi, kaikilla on täysi perusoikeuksien suoja. Ja yksi tekijä, josta täytyy olemaan rehellinen. Äh, tässä oli kai taipumusta laittomuuteen. Laittomuus voi olla kannattava asema jossakin tapauksessa, koska se on parempi kuin nähdä nälkää. Mutta tämä on ongelma. Tämä estää, jäsenvaltiot eivät sinänsä tarjoa oikeuksia ihmisille. Meidän täytyy olla kriittisempi niitä yrittäjäkohtaa, jotka palkkaavat laittomia työntekijöitä ja jatkavat sitä. Kiitoksia. Edustaja Rangel. Mr. Timmerman. Kiitoksia puhemies. Herra Timmermans, minä olen lukenut kirjeenne, artikkelin ja vastaukseni ja ilmeisesti panette mm, paljon painoarvoa toissijaisuusperiaatteelle ja kansallisten parlamenttien roolille. Ensimmäinen kommentti toissijaisuusperiaate, koska siihen äh, liittyy äh, konsepti parhaasta tehokkuuden tasosta. Se saattaa johtaa ei pelkästään unionin toiminnan rajoittamiseen, vaan myöskin äh, unionin toiminnan laajentumiseen te hyvin usein valitettavasti unohdatte tämän periaatteen toisen ulottuvuuden. Jos toissijaisuusperiaate ymmärretään oikein, niin silloin se voi tarkoittaa myös enemmän toimivaltuuksia unionille. Nyt kysymykseni, mihin konkreettisiin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä, jotta vahvistetaan kansallisten parlamenttien rooleja ja millaisiin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä, jotta kansallisten parlamentin vahva rooli ei vaaranna Euroopan parlamentin toimivaltuuksia. No, ensinnäkin Euroopan unionin toimivaltuudet ovat sopimuksessa Euroopan unionista. Niitä ei voida laajentaa millään lailla kyllähän minunkin mahdollisesti edustamani instituutio sitten voi tehdä mukavia ehdotuksia, jotka eivät ole tarpeen. Minä haluan, että komissio tekee ehdotuksia, jotka ovat puheenjohtajan prioriteettien mukaisia ja joita täytyy tehdä. Minulla on erilainen näkemys toisiaisuusperiaatteesta. Ihmisillä voi olla erilainen näkemys siitä, että on tiettyjä politiikan aloja. Energiapolitiikka löytyy Euroopan unionin sopimuksesta ja Tietenkin sillä saralla tarvitaan Euroopan toimintaa, mutta minun periaatteeni on se, että toimitaan ainoastaan korkeammalla tasolla kuin alhaisemmalla tasolla, jos korkeammalla tasolla voidaan saada aikaan niitä tuloksia, joita äh, halutaan äh, saavuttaa. Ja se voi olla, että äh, täytyy löytää eurooppalainen ratkaisu ongelmalle, jota ei pystytä enää kansallisella tasolla ratkaisemaan. Sitten toinen kysymyksenne minä luulin, mutta ehkä tässä nyt ymmärsin väärin, mitä sanoitte. Minä luulin, että valmistelukunnan aluksi muistan, että vielä pohdittiin sitä, että olisi kilpailua Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Mutta minun vaikutelmani viime vuosilta on se, että on todellista kumppanuutta, lisääntyvää kumppanuutta kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä. Kyllähän tätä varmasti voidaan vielä parantaa mutta kuten alkupuheenvuorossani halusin sanoa, tämä, tämä Euroopan unionia ei rakenneta jäsenvaltioiden tahdon vastaisesti, eikä myöskään kansalaisten tahdon vastaisesti. Joten tehkää yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa, koska he ovat kumppaninne, jotta saadaan aikaan parempia tuloksia Euroopan kansalaisille. Kiitoksia. Edustaja Reikner. Thank you. One more question on Re- Paljon kiitoksia. Vielä yksi kysymys Refit-ohjelman liittyen tiedonannossanne komissio totesi, että on olemassa sosiaalinen sopimus kampanjan varten ja sopimusta pidetään eräänlaisena byrokraattisena esteenä ja tämä on hyökkäys sosiaalista vuoropuhelua ja perusoikeuksia vastaan, kun tarkoituksena on kuitenkin saada turvallinen työ maailma aikaiseksi kuten perusoikeuskirjassakin sanotaan, niin mitä aiotte varapuheenjohtajan ominaisuudessa tehdä varmistaakseni, että parempi lainsäädäntö johtaa siihen, että kaikilla on oikeus turvalliseen työpaikkaan ja että sosiaaliset sopimukset huomioidaan? Ja mitä aiotte tehdä vähentääkseen ne pk-yrityksien kohtaamaa hallinnollista taakkaa ilman, että työntekijöiden asema heikkenee? ja mitä aiotte varmistaa, ettei parempi lainsäädäntö johda alhaisempaan sosiaalisen suojelun tasoon. Parempi sääntely ei saa johtaa ympäristön ja sosiaalisen suojelun tason laskuun, sen jo totesin. Mutta mitä tulee tähän kampaamoalan ehdotukseen muistaakseni eurooppalaisella tasolla tähän päädyttiin vuoropuhelun kautta ja komissiota pyydettiin olemaan aloitteellinen. Mutta eikös jäsenvaltioiden tehtävänä ole varmistaa työntekijöiden turvallisuus. Pitääkö tällaisen asian puuttua eurooppalaisella tasolla vai onko tämä esimerkki, uusi esimerkki siitä, että kansallisella tasolla ei asioita voida osata tehdä ja toivotaan, että asiat hoituvat eurooppalaisen mallin kautta. Minä uskon, että kyllä tämä voisi olla perusteltua, mutta jos minut valitaan varapuheenjohtajan tehtävään, niin minun täytyy vain varmistaa, että eurooppalainen toiminta on tarpeen esimerkiksi kansallisella tasolla turvallisten työpaikkojen aikaansaamiseksi. Minun täytyy pohtia, onko se tarpeen, onko Euroopan ryhdyttävä toimi, miksi kansallisella tasolla ei asioita tehdä, eikö kyse ole jostain muusta. Eli onko kyse siitä, että asiat hoidettaisiin kansallisella tasolla eikä eurooppalaisella tasolla? Ja jos enemmistö on tätä kysymystä pohdiskellessaan sitä mieltä, että asiat pitää hoitaa eurooppalaisella tasolla, niin en minä heitä kapuloita rattaisiin. Minä yritän asiaa lähestyä käytännönläheisesti, mutta meidän täytyy katsoa niitä kansallisia toimintatapoja. Ja jos olen sitä mieltä, että tämä asia voidaan hoitaa kansallisella tasolla, niin silloin asiat on toteutettava siellä. Kiitoksia edustaja Jaar. Kiitoksia puhemies. Herra Timmermans, minä olen täällä. Olen vetomisvaliokunnan jäsen ja minulla on kysymys perusoikeuskirjasta, joka jäsenvaltiossa 51 artiklan mukaisesti sitä sovelletaan ainoastaan silloin, kun sovelletaan EU-lainsäädäntöä. Eh, e Sen jälkeen, kun perusoikeuskirjas Lissabonin sopimuksen kautta eh, sai sitovuuden, niin me saamme hyvin paljon vetoomuksia. Hyvin suuri osa ehm, vetoomuksista ei toteut eh, täytä 51 artiklan kriteerejä ja siksi niitä ei voida ottaa vastaan. Monet eu kansalaiset pitävät 51 artiklaa epäselvänä ja heistä tuntuu siltä, että heidän vetoamisoikeuttaan rajoitetaan täällä 51 artiklaa. Mikä on teidän mielipiteenne tästä 51 äh, artiklasta perusoikeuskirjassa ja miten EUn kansalaisia voidaan selittää, että vetoomusoikeudella, joka kuuluu heidän perusoikeuksiinsa, on ähm, rajoituksia perustuen tämän 51 artiklaan ja sitten byrokratian vähentämistä. Aiotteko äh, luoda riippumattoman elimen, joka äh, kontrolloi vaikutusten arvo, arviointeja. Niin, anteeksi, puhuin siis eh, saksin murretta tässä, kun sanoin kontrolloida, enkä äh, tavallista Saksaa. Vetoomuksista. Niin, mielelläni äh, tulen vetomusvaliokuntaan äh, katsoakseni, mitä ongelmia 51 artiklassa on. Äh, se, että vetomusoikeudessa on rajoitteita, se on kansallisella tasollakin ihan normaalia ja sielläkin niin tapahtuu onko se sitten selvää tai ei, sitä en nyt pysty arvioimaan, mutta jos 51 artiklan suhteen on ongelmia, niin mielelläni vakuutun siitä, että meidän täytyy asialle jotain tehdä. kun meidän täytyy arvioida, tuottaako joku ehdotus sen tuloksen, jota me siltä odotamme, niin silloin meidän täytyy varmistaa, että komissiolle annetaan ammattimaisia riippumattomia neuvoja. Ja silloin meidän täytyy olla selvä, tietää selvästi se, että ne henkilöt, jotka meitä tässä mm, auttavat, että e, he ovat riittävän kaukana tietyistä eturyhmistä ja että me tiedämme, mistä eturyhmistä on kyse ja että pystyvät tekemään tämän ammattimaisesti ja riippumattomasti. Jos tällainen arvio tehdään ja komissio on siihen reagoinut, niin sitten mielelläni kerron tämän parlamentille ja sanon sitten millaisia arvioita olemme tehneet ja te voitte sitten sanoa, onko se mielestäni oikein vai ei. Tällä tavoin avoimuuskin lisääntyy. Kiitoksia. Edustaja Delvo. Euh, Päivä herra Olen vasemmalle teistä. haluaisin palata kysymykseen läheisyysperiaatteesta. Kiitos, että täsmensitte. Tai annatte ymmärtää, että haluatte täsmentää tätä käsitystä ja siinä on tarvetta näiden keskustelun jälkeen. Kirjallisessa vastauksessa sanoitte, että haluatte parantaa tässä kontekstissa vuorovaikutusta kanssa parlamentin kanssa. SD-ryhmä suhtautuu myönteisesti kansallisten parlamenttien ro- roolin vahvistamiseen, että politiikka on lähempänä kansalaisia. mitä haluamme myös edistää Euroopan projektia. Mennään pelkäni on päinvastainen kuin edellisellä pohjalla. Miten te haluatte taata, että läheisyysperiaatetta ei käytetä keinosyynä päätöksentekoprosessien viivästyttämiseen tai ehkä ehkäisemiseen kaikkien niiden suunnalta, jotka haluavat, että Euroopan projekti joutuu umpikujaan. Le, le danger est évident. Vaara on ilmeinen. Se on ihan selvä isävaltiossa. Sanoin, että tiedän yksityiskohtaisesti tapauksia, jopa omassa maassanikin. Käytetään argumentteja sen sanomiseksi, että yhteisöllä ei ole toimivaltaa tällä alueella kun ehdotuksen substanssista ei pidetä. Se on kansallisten parlamenttien vallan väärinkäyttöä tavallaan. Että käyttää päätöstä keinona. Lähetysperiaatteessa onko EUlla toimivaltaa tämän päätöksen tekemiseksi. Ja perussopimuksesta löytyy vastaus oikea suhteisuus, onko ehdotettu väline asianmukainen keino toivotun tuloksen saavuttamiseksi. Nämä ovat kansallisten parlamenttien kaksi tehtävää. Tätä täytyy selkeyttää kansallisten parlamenttien kanssa, koska kuten sanoin, liian usein tämä on tekosyy sille, että Sanotaan, että ei haluta Euroopan hallita tällä alueella. Substanssin arviointi. Komission oikeus tehdä lainsäädäntöehdotuksia ja neuvoston ja parlamentin oikeus säätää lakeja. Niihin ei tule puuttua läheisyysperiaatteen valvonnan nimissä. Ja haluat kontrolloida lainsäädäntöprosessia. Hän täytyy kääntyä neuvostossa istuviin hallituksiin, joita he kansallisella parlamenttina kontrolloivat. kurzweiligen Kreisler. Kiitoksia tästä jännittävästä iltapäivästä ja teillä on myös konkreettisia toimivaltuuksia. Esimerkiksi sisäinen tarkastus kuuluu teidän salkkuunne. Talousarvion valvontavaliokunta on huolissaan siitä, miten varmistatte sisäisen tarkastuksen riippumattomuuden, että sillä on oma työohjelmansa, että se voi itse päättää painopistealueensa. Tämä olisi ensimmäinen kysymys. Ja toinen kysymys, aiotteko luoda myös tällainen tilantarkastusarviointipaneelin, aiotteko voimmeko johtaa sitä ja ne komission jäsenet, jotka eniten käyttävät budjettia, voitteko saattaa heidät saman pöydän ääreen, joiden sanoisi pakottaa saman pöydän ääreen, jotta voitaisiin keskustella tilin tarkastuksesta säännöllisesti? Tiedätte komissiolla on aivan erinomaisia ihmisiä palveluksessa. Olen tutustunut joihinkin heistä olen erittäin vaikuttunut. Olen erittäin vaikuttunut niistä ihmisistä, jotka työskentelevät sisäisessä tarkastuksessa. He ovat erinomaisia ja tulevat myös tulevaisuudessa tekemään erinomaista työtä minä takaan täyden riippumattomuuden tarkastajille. Jos eivät olisi täysin riippumattomia, he eivät voisi tehdä työtään. Varmistan myös, että he voivat myös valvoa paremmin toteutumista, onko se, mikä toteutuu, vastaako se sitä, mitä me odotamme. Tällä hetkellä se kattaa noin 40 prosenttia heidän työstään, mutta sen on lisännyttävä. Sillä tavoin pystymme sitten myös parantamaan työskentelytapaamme. Meidän täytyisi sieltä tarkastuksesta tehdä myös riippumattomampi pääosastoista, jotta minkäänlaista vaikutusta ei ole heidän arvioihinsa ja suosituksiinsa. Ja kun suosituksia on ja ne toteutetaan tai niitä ei toteuteta, vuotta, niin silloin te Euroopan parlamenttina voitte katsoa, mitä komissio on asian hyväksi tehnyt. Eh, toivottavasti niin teette tulevaisuudessakin silloin eh, voitte paremmin myös nähdä, mitä komissio aikoo tehdä. Kyllä minä aion olla tässä puheenjohtaja. Minä aion varmistaa sen, että ne komission kollegat, jotka vastaavat sellaisista aloista, joissa eh, tarkastus on tehnyt suosituksia, tekevät yhteistyötä kanssa niin, että nämä suositukset toteutetaan täysin. Kiitoksia, herra Timmermans. Edustaja Negrescu. Hyvää päivää, herra Timmermans. Jotta voitaisiin parantaa päätöksentekoprosessia, komissio tekee vai- yksityiskohtaisia vaikutusten analyysejä ennen kuin se tekee uusia poliittisia ehdotuksia komissio aikoo tehdä ehdotuksia tästä vaikutusten arvioinnin tavasta ja aikoo tehdä uusia ehdotuksia vuoden 2014 loppuun mennessä. Yksi huolenaihe on ollut avoimuus, miten ja kuinka nämä vaikutusten arvioinnit on tehty ja ovatko ne olleet riippumattomia. Teidän arvionne mukaan mikä on teidän näkökulmanne? Eh, miten aikoisitte parantaa päätöksentekoprosessia ja vaikutusten arviointien analyysiä ja miten aiotte eh, erottaa ehm, poliittiset tarpeet eh, näistä tiedon keruusta? Avoimuus on erittäin tärkeä kun on kyse määrärahoista tai esimerkiksi Schengenin alueeseen liittymisestä. Kiitoksia. Um, Vaikutusten arviointi ei luonnoltaan ei ole byrokratian ensimmäinen impulssi, kun he haluavat aina tehdä parempia ehdotuksia maailman parantamiseksi. Vaikutusten arvioinnissa täysi poliittinen niin menee siihen, että takaan, että komission palvelut tietävät täysin, että ne täytyy tehdä parhaansa, kaikkensa, jotta joka ehdotuksessa tehdään paras vaikutusten arviointi. Sitten vaikutusten arviointi, lautakunta arvioi sen eteen. Niin Pidän huolta, että ihmiset tuossa lautakunnassa ovat asiantuntijoita, että heillä on riittävästi vääntöä, että he voivat olla armottomia työssään. No, puolet heidän arvioimasta palautetaan komission muutettavaksi. Uskon, että vaikutusarvion niin parantamisessa saamme lisätuloksia. Tuo on sanottuani. Niin Jota täytyy koko ajan alleviivata. Kun me laadimme lainsäädäntöä, niin meidän täytyy toimia paremmin ensimmäisessä, toisessa, kolmassa käsittelyssä siinä, mitä parlamentissa tapahtuu, neuvostossa tapahtuu. Kaikkea tätä täytyy tarkastella vaikutusarvioissa, koska usein se, mikä suurentaa kielteistä vaikutusta kansalaisille on nämä poliittiset diilit ja lobbaus ja eturyhmät, jotka muuttavat ehdotuksen osia joskus koko jopa luonne, että me tarvitsemme koko prosessin seurattavuutta. Ehkä kaikkien kolmen lainsäädäntöprosessissa olevan instituution on kannattava osuutensa tässä. Tätä voi, ei voi jättää parlamentille ja komissiolle. Neuvosto täytyy saada mukaan. Arvoisat edustajan viimeisen kysymyksen esittää edustaja, pieni hetki vielä, edustaja Gall, kollega Timmermans, Voitte vastata tähän kysymykseen totuttuun tapaan kaksi minuuttia pyhä aikaa käyttäen ja sen jälkeen teillä on vielä loppupuheenvuoroa varten viisi minuuttia käytettävissä. Voitte vaikka vastauksenne jatkeeksi käyttää tätä viiden minuutin puheenvuoroa. Edustaja Gall, olkaa hyvä. Myself, uh... Minä itse läheltä seurasin, miten perusoikeuksia on Syyrissä loukattu komissio ei toiminut laisinkaan. Komissio totesi, että tässä täytyy puolustaa perusoikeuksia, mutta se onnistuu vain ja ainoastaan perustavaa laatua olevan analyysin kautta. Ja hyvänä esimerkkinä mainittakoon Justice Scoreboard-järjestelmä. Sen tulosten mukaan esimerkiksi Unkarin osalta, koska Unkari on ollut tässä nyt tapetilla, niin oikeuslaitos on nyt kurssia ylemmällä tasolla kuin aikaisemmalla, aikaisempana vuonna nyt lähempänä Ranskaa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että minkälaisia vaikutuksia voidaan kunnon työllä saada aikaiseksi jopa Unkarissa – vaikka maata syytetään perusteettomasti monin, käänteen. Miten aiotte varmistaa, että toimitaan puolueettomasti ja tasavertaisesti, jottei eri valtioihin käytetä eri standardeja? Miten aiotte suojella niitä, joita vastaan on hyökätty perusteettomin, perusteettomasti? Kiitoksia. Uh, Perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien ajamisessa tarvitaan Mm. tietoa siitä, mitä halutaan saavuttaa, mitä aiotaan saada aikaiseksi. Silloin kun sanotaan jotain Venäjän tilanteesta, niin siihen vastataan sitten, että entäs sitten tämä asia ja toinen asia. Näin yleensä kritiikkiin vastataan, koska yleensä kritiikkiä pidetään perusteettomana. Ainoa mahdollisuus on toimia siten, ettei ajauduta sellaisen tilanteeseen, jossa kiinnitetään huomiota vain ainoastaan yhteen seikkaan valtiossa. Ihmisoikeuksia voidaan vaalia ja vahvistaa Euroopan unionissa ainoastaan sitä kautta, että toimimme todellakin puolueettomasti, kun katsotaan itse asiaa tai jäsenvaltiota. Meidän täytyy katsoa vain ainoastaan faktoja, mitä tulee Orban esimerkkeihin, jotka mainitsin niin totesin, että minulla menisi vaikka kuinka paljon aikaa siihen, jos kommentoisin kaikkia hänen kommenttejaan. Mutta mitä tulee Unkarin tapauksessa ja muissa tapauksissa, niin meidän täytyy katsoa, mitkä ovat juridiset faktat, mitkä ovat tämän seikan, tilanteen seikat, miten tilanne on muuttunut, mikä on yhteiskunnassa tilanne, keskustella kansalaisjärjestöjen ja lehdistön edustajien kanssa. Sitä kautta saadaan sitten kokonaisvaltainen kuva. Aina tietenkin aina voidaan sanoa, että no, katsokaa mitä muualla on tehty. Meidän täytyy aina katsoa, mitkä ovat sen hetkisessä tilanteessa asian seikat. Ja on tietenkin selvää, että aina kritisoidaan siitä, että kaikkiin ei sovelleta samaa lähestymistapaa. Mutta meidän täytyy vain osoittaa toimimme, että me aina käytämme vain ja ainoastaan yksi ja